Bonjour à toutes euh, et à tous. Hyvää päivää kaikille. Ennen kuin kokouksen aloitamme, meillä on neljä äänestystä. Se pitäisi sujua aika hyvin, mutta haluaisin kuitenkin varmistautua siitä, että kaikilla on äänestyskortit. Siis jos teillä ei korttia ole mukana, pyytäkää jotakin hakemaan se tai hakekaa itse. Mutta täällähän onkin kaikilla todellakin ihaltavaa kurinalaisuutta. Hienoa. Voimme aloittaa joten teille on esitetty ehdotus esityslistaksi. Oletan, että tämä sopii teille, jos ei muutoksia tai muutospyyntöjä tai vastalauseita ole, niin voimme pitää esityslistaa tässä muodossaan hyväksyttynä. Kukaan ei vastusta, joten me hyväksymme tämän. Koska minulla on kunnia tässä korvata Malcolmia, niin Herra Krosman, onko teillä jotakin asiaa? Ei. Mm-hmm. Joten puheenjohtajan tiedotukset haluaisin sanoa, että kokous välitetään netin kautta, joten tervetuloa kaikki ne, jotka seuraavat meitä netin kautta. Sitten IMKon uutiskirja on julkistettu nettisivuilla, valiokunnan sivuilla ja paperiversio löytyy tuolta edestä. Edelleen te voitte liittyä myös IMKO-valiokunnan ystävien verkostoon sähköpostin kautta. Sitten viimeinen numero käsittelee tämänkin päivän estosta olevia kysymyksiä ja siellä esitetään tuloks, tulokset aikaisemmista kokouksistamme tammikuulta ja helmikuulta, viimeinen 10. helmikuuta. Siinä käsitellään myös joitakin mielenkiintoisia tietoja, kuten kahta konsultaatiokierrosta, jotka ovat alkaneet julkisesta hankinnosta ja yhteiskanteista samoin, miten allekirjoitetaan tämä direktiivi maksuviivästyksistä. Enfin, l'astuce du... Ja sitten vielä explique comment le réseau Kysytään myös, miten Euroopan yritysverkosto mahdollistaa sen, että voi täysin käyttää hyväkseen yhteismarkkinoiden suomia etuja tämä puheenjohtajan ilmoituksesta. Alors, les procès-verbaux, il n'y en a pas, donc on tourne la page et on va tout de suite. Sitten heti suoraan asiaan. Pöytäkirjoja ei ole. Ensin Hermanders, hän onkin paikalla. Hänen Aiheena on tekstituotteiden nimikkeet ja niihin liittyvät merkinnät. Hän on siis esittelijänä aiheesta ja Herra Manders saa puheenvuoron. Ja sen jälkeen sitten tietenkin varjoesittelijät saavat tilaisuuden. Uh, thank you, chair. Uh... Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin ensiksi kiittää kaikkia varjoesittelijöitä tästä yhteistyöstä. Tällä hetkellä sillä ensimmäisessä käsittelyssä 18. toukokuuta me suurella enemmistöllä hyväksyimme tarkistukset ja kaikki poliittiset ryhmät niitä kannattivat. Paljon teknisiä tarkistuksia tietysti, mutta myös joitakin sisällöllisiä sisällöllisiä tai poliittisia tarkistuksia, esimerkiksi alkuperämerkintä tai alku, äm, eläinperäiset materiaalit ja sitten kielestä riippumattomat symbolit, esimerkiksi siitä, ja uudelleen tarkastelulauseke. Tällä hetkellä neuvosto Unkarin puheenjohtajan kauden aikana yrittää käsitellä asiaa. Me saamme nyt tällä hetkellä yhä enemmän tukea meidän tarkistuksillemme. Esimerkiksi olemme saaneet kirjeen turkistarhaajien liitolta ja se tukee meidän tarkistustamme eläinperäisistä materiaaleista. Olemme siis tyytyväisiä tähän ja jopa tänään saimme Hollannin parlamentilta kirjeen, että ne, hekin tukevat meitä, joten näemme, että askel askelta pääsemme eteenpäin. Me hyväksyimme paljon neuvoston teknisiä tarkistuksia ja olemme ottaneet ne huomioon jo ensimmäisessä käsittelyssä, mutta on edelleen joitakin seikkoja, joista meidän pitää keskustella. Ja itse asiassa olen ottanut uudelleen mukaan joitakin yksinkertaistamis, yksinkertaistuksia tai selvennyksiä tarkistuksiin, ensimmäisen käsittelyn jälkeen. Esimerkiksi otimme uudelleen mukaan velvollisuuden ähm, antaa alkuperämerkintä tekstiileissä, jotka tulevat kolmansista maista. Tämä noudattaa myös komission vuoden 2005 ehdotusta. Mutta neuvostossa ei ole saatu edistystä aikaiseksi tässä. Haluaisin vain korostaa, että Tällä hetkellä ei ole harmonisoituja sääntöjä alkuperämerkinnöistä EU:ssa ja se, sen takia EU ja EUn yritykset joutuvat huonompaan asemaan esimerkiksi Kanadaan, Kiinaan, USAan tai Australiaan nähden, sillä ne vaativat alkuperämerkintöjä maahan tuoduissa tuotteissa ja suuret brändit, kuten Nike, Nike, Adidas, Puma ja kaikki tällaiset globaalit merkit ja yritykset, ne jo tällä hetkellä käyttävät tällaista alkuperämerkintää, sillä kun ne tuottavat markkinoita, esimerkiksi markkinoille USA tuotteita, niin heillä on velvollisuus tehdä niin. Eli mielestäni on saatu edistystä aikaiseksi ja neuvostossa ehkä voimme saada ratkaisun aikaiseksi. Mielestäni on myös kuluttajan edun mukaista tietää, missä tuote on tehty ja onko se siis tuotettu EUn alueella. Ainakin kuluttajat tietävät, että silloin EUn lainsäädäntöä on tuotannossa noudatettu. Ja jos koko maailma vaatii tällaista in äh, merkintää eli alkuperämerkintää, niin meidän pitäisi kyllä antaa meidän tuottajillemme samanarvoiset mahdollisuudet ja säännöt, kun he siis, ne siis haluavat kilpailla globaaleilla markkinoilla. Alkuperämerkintä voi myös auttaa siinä, kun pyritään vähentämään väärennöksiä. Ja lisäksi me, meillä on myös tämä vapaaehtoinen alkuperämerkintäjärjestelmä. Ja sitä siis käytetään EUn alueella, sillä tällä hetkellä on myös harhaanjohtavaa tietoa. esimerkiksi jos tuotet, tuotetaan Pakistanissa tai Vietnamissa ja sitten lop, loppukäsittely tehdään EU-ssa ja sitten tuotteeseen laitetaan merkintä, että se olisi tehty EU-ssa. Tämä on hyvin harhaanjohtavaa kuluttajille. Me siis tarvitsemme selkeät, mielestäni siis selkeät ja myös varjoesittelyiden mielestä tarvitsemme tällaiset selkeät säännöt tästä asiasta. Mutta tätä on nyt ehdotettu vapaaehtoisena järjestelmänä, eli sitä voi käyttää, ja jos haluaa käyttää sitä, pitää noudattaa lainsäädäntöä. Jos haluaa taas tehdä poikkeuksen, niin silloin ei tarvitse noudattaa. Sitten nämä eläinperäiset materiaalit. Me haluaisimme sen velvollisuuden, että ähm, merkitään äh, eläinperäiset osat muissa kuin tekstiilissä olevissa osissa. Tällä hetkellä monissa tuotteissa on esimerkiksi turkista ja ihmiset, jotka kuluttajat, jotka eivät halua ostaa tekstiiliä, jossa on eläinperäistä materiaalia, heidän pitää olla mahdollisuus nähdä se merkinnöistä. Sillä on hyvin vaikeaa, ja tätähän on nähty paljon, on hyvin vaikea erottaa oikea ja, oikea ja tekoturkis. Se on hyvin vaikeaa erottaa kuluttajalle. Nahka, nahan äm, äm, puolesta sitten näin jo tehdään, mutta ei muiden materiaalien suhteen. Eli esimerkiksi turkisten suhteen pitäisi saada tämä lainsäädäntö hyväksyttyä. Tällä hetkellä nämä olemassa olevat vapaaehtoiset järjestelmät merkinnöistä, niitä ne ovat osoittautuneet riittämättömäksi. Ja mielestäni esimerkiksi on paljon kuluttajia, joilla on tietynlaisia allergioita esimerkiksi eläin, kun he käyttävät alle eläinperäisiä tuotteita. Eli tässä on kyse myös siitä, että suojellaan kuluttajia, kun merkitsemme nämä eläinperäiset materiaalit. Tässä asiassa me neuvottelemme Unkarin puheenjohtajan valtion kanssa ja toivon, että saamme ratkaisun aikaiseksi. Sitten haluaisin palata tähän uudelleen tarkastelulausekkeeseen. Meidän valiokuntamme ja parlamentti on hyväksynyt monia tarkistuksia tästä aiheesta. Me haluaisimme siis, että sen jälkeen kun on tehty vaikutusten arviointi komissiossa, niin pitäisi tehdä uudelleen tarkastelu, sillä vuosi sitten komissio jo sanoi, että he ovat kyllä valmiita tekemään näin. Ja haluaisin kysyä komissiolta, onko tämä jo aloitettu, sillä en ole kuullut mitään asiasta eikä asiassa ole järjestetty kuulemista, joten komissio ehkä voisi vastata tähän kysymykseeni. Sillä tässä me pyydämme sitä, että kuluttaja esimerkiksi, kun kuluttaja ostaa tuotteita verkossa, niin hänen pitää tietää tuot, tekstiilituotteiden koko. Ja meidän pitää kysyä tässä, onko tämä toteuttamiskelpoista vai ei, vai pitäisikö meidän ottaa erilaisia merkintäjärjestelmiä äm, käyttöön, ei pelkästään tällaisia etikettejä, jotka ovat tuotteessa itsessään kiinni. Me tarvitsemme tällaisen tutkimuksen, jotta me voimme äh, tutkia toteuttamiskelpoisuutta, joten, jotta näemme, onko tämä liian kallista. Jos haluamme siis ottaa käyttöön uusia tekniikoita, niin meidän pitää olla, niiden pitää olla parhaita mahdollisia ja sellaisia, että ne tiedottavat kuluttajille parhaalla mahdollisella tavalla EU-tasolla. Tässä on ollut väärinkäsitys neuvoston kanssa, sillä me pyysimme, että tekniset kuidut merkittäisiin ei jollain tietyllä kielellä, kielellä vaan tietyllä, tietyillä symboleilla tai koodeilla tai jollakin yhtenäisellä eurooppalaisella nimellä, esimerkiksi latinaksi. Ja minä keskustelin tästä, e, eihän nyt ole oikein modernia, että käytämme 23 kieltä, kun on helppo käyttää esimerkiksi jollain yhdellä yhtenäisellä yhtenäistä nimeä, tai sitten voisimme käyttää esimerkiksi koodia tai jotain sellaista. Me tarvitsemme tämän tutkimuksen ja kuulemiskierroksen, jos markkinat haluaisivat, että voimme tietää, haluaisitko markkinat käyttää tätä, onko tämä siis toteuttamiskelpoista eikä liian kallista. Me haluamme uudelleen tarkastelulausekkeen niin, että 18 kuukauden jälkeen tämä parlamentti voi lisätä asioita tähän asetukseen, jos olemme samaa mieltä näiden ähm, argumenttien kanssa, jotka tutkimuksissa ovat tulleet esille. Eli 18 kuukautta tässä asiassa siis, jotta meillä on tällä kaudella vielä ai- mahdollisuus lisätä asetukseen tiettyjä parannuksia. Siksi me pyydämme tätä tarkastelulauseketta. Lisäksi me paransimme tekstiä näiden Ähm, itsenäisten ammatinharjoittajien ähm, eli räätälien suhteen. Me emme tarkoittaneet sitä, että isot yritykset ähm, voisivat hyötyä tästä. Silloin isoissa yrityksissähän ei ole kyse itsenäisistä ammatinharjoittajista, eli tässä on kyse pelkästään pienistä räätäliyrityksistä esimerkiksi. Ja lisäksi sitten tämä, nämä testaukset laboratoriossa, eli tekstiilisekoitteiden testaukset. Me haluaisimme, että vuoron tunnustaminen otetaan käyttöön, eli jos, se, jos kuitu jossakin laboratoriossa EU-ssa hyväksytään, niin koko EUn laajuisesti se voidaan hyväksyä. Olemme jättäneet pois tästä lelut, eli lelut eivät ole soveltamisalassa tässä, sillä niistä on erillinen asetus, mutta huopakankaat ja huopahatut on otettu mukaan tähän soveltamisalaan. Toivon, että komissio voi antaa minulle vastauksia sitten, kun kuulemiset aloitetaan. Ja sitten kollegoiden reaktioiden jälkeen voi kerrota enemmän tästä aikataulusta. Kiitos. Merci, Monsieur Manders. Kiitoksia, herra Manders erittäin täsmällistä yksityiskohtaisesta esityksestä on vahinko, että aikaa on vain kovin vähän. Teidän kysymyksiinne ensinnäkin täällähän on mukana komission edustajia samoin neuvostosta, joten he saavat puheenvuoron keskustelun lopuksi. Nyt on siis puheenvuoron varjoesittelijöille. Rova Komi on poissa ja häntä täällä korvaa Rova Sartori. Hän saa nyt puheenvuoron. Sen jälkeen Krista Saltomose Heidi, Heide Rulle, Emma McClarkin, Eva Britt Svensson ei ole paikalla. Onko täällä joku kuesta? No se katsotaan, nähdään sitten kohta. Sitten Matteo Salvini, hänkään ei ole paikalla. Joten Rova Sartori ensin. Dente, cari colleghi, pallo. Kiitoksia puheenjohtaja. Kollegat, puhun kollega Lara Komin puolesta joka ei voi olla paikalla tänään, koska hän ei pääse Brysseliin muuten vasta myöhemmin tänä iltana. 18. maaliskuuta äänestetään ja se on sitten edustaa tärkeää poliittista pohjaa meille, jotta voitaisiin saavuttaa tämä alkuperäinen soveltamisala, jota komissio ehdotti Mielestäni olemme siinä mielessä lisänneet tärkeitä tarkistuksia alkuperäiseen tekstiin, jota sitten puolustamme neuvotteluissa neuvoston kanssa. Ensinnäkin alkuperämerkintä, se on tärkeää pitää mukana toisessa käsittelyssä. Sitten kaksi merkintäjärjestelmää. Toinen pakollinen tekstiilituotteille, jotka tulevat EUn ulkopuolelta, ja toinen joka on vapaaehtoinen EUn sisäisille tekstiileille. Tässä on kaksi tarkoitusperää. Mutta se, mitä periaatteessa yritetään tehdä, on vahvistaa kuluttajan suojaa ja tällä tavalla varmistaa, että he tietävät, mistä tuotteet tulevat, mutta sen lisäksi myös sen, että tarjoamme hintatukea, kun ajattelemme EUn ulkopuolisia maita – Neuvoston asiakirjassa ei ole standardeja alkuperä toteamiselle, vaikka viisi jäsenvaltiota ovat tukeneet sitä, että otetaan mukaan vapaaehtoinen järjestelmä Italia, Ranska, Portugali, Romania ja Liettua. Toisaalta pakollinen sitä pidet, neuvosto ei pidä sitä hyväksyttävänä Kannattaa muistuttaa, että 2005 ehdotus jumiutui neuvostoon kuudeksi vuodeksi. Ja nyt sitten yhteispäätösmenettelyn ansiosta asia on jälleen käsittelyssä. On tärkeää panna merkille, että parlamentti, joka tietysti edustaa Euroopan kansalaisia, on esittänyt tärkeitä asioita, jotka pitäisi saada tähän mukaan. Joka tapauksessa täytyy panna merkille ja arvioida ne syyt näihin ristiriitaisiin elementteihin. On tärkeää varmistaa, että yritykset ja kuluttajat saavat asianmukaisen suojan. Joten pitäisi jatkaa sitä, että tuetaan näitä standardia alkuperään toteamisessa. Parlamentti tukee tätä laajalti. Sitten muista kohdista ei ole meillä eriävää kantaa muista kohdista esittelijän kantaa nähden. Formand, og også øh, tak til herr Manders for øh, nogle øh, ganske fornuftige anbefalinger. Kiitos puheenjohtaja ja kiitos kollega Manders tästä hyvin järkevästä ehdotuksesta tämän aiheen käsittelyyn. Minä puhun aivan lyhyesti. Minä tuen kaiken kaikkiaan tätä, mitä kollega Mandes on ehdottanut. On tärkeää, että me tässä vaiheessa tämän tekstin suhteen pidämme huolta siitä, että parlamentti ähm, parlamentilla on yhteinen kanta, jotta meillä on hyvä neuvotteluasema neuvostossa. On tärkeää, tämä on tärkeää, sillä neuvosto on samaa mieltä meidän kanssa osella aloilla. Meidän pitäisi keskittyä siihen, että kuluttajat saavat selkeitä tietoja Tämän saavutamme, jos me saamme uudelleen tarkastelulausekkeen tekstiin mukaan. Sitten kun saamme tämän komission tutkimuksen, jossa on tiettyjä viittauksia siihen, mihin suuntaan tulevaisuudessa mennään, silloin voimme tarkastella uusia mahdollisuuksia ja Kaiken kaikkiaan tuen siis kollega Mannersia. Me haluaisimme todellakin ennen kaikkea, että saamme nopeasti uudelleen tarkastelulausekkeen tekstiin mukaan. Kiitos paljon. Merci pour la clarté la sobriété. Kiitoksia tästä tiiviydestä ja selkeydestä. Nyt puheenvuoron saa Heide Ryyle vihreistä. Äh, Hyvin lyhyesti toivotan onnea Mandersille neuvotteluihin. Olen ja nyt yksillä odotan, mitä sieltä tulee esille. C'est encore plus bref et clair. Niin todellakin pistettä vieläkin lyhyemmäksi, aikaa voitetaan. Ja hyvä, aikon joka myöhässä nyt sitten puheenvuoron ECR-ryhmästä e Emma McClarkin. Brief. Yritän puhua lyhyesti. Meillä on kuitenkin muutamia kommentteja. Olemme todellakin tyytyväisiä monenkin kohtiin tässä suosituksessa ja tämä johtuu esittelijän ja varjostelijan hyvästä työstä ja onkin rohkaisevaa, että suurin osa suorituksista pyrkii yksinkertaistamaan tämmöistä järjestelmää ja saada mahdollisimman nopeasti uusia kuituja markkinoille, mutta vieläkin meillä on jotakin ongelmakohtia, esimerkiksi alkuperä merkinnät ja pakolliset alkuperämerkinnät tämän mietinnön yhteydessä ja erityisesti korostaisin vapaaehtoista järjestelmää, jos näin tulee käymään. Ja samalla tavoin emme tue kieli perusteisia symboleita, koska uskomme, että meidän täytyy pystyä arvioimaan, kuinka paljon lisäarvoa tämä tuo kuluttajille. Meistä tämä vain sekoittaisi kuluttajia joten komission ehkä pitäisi tarkastella, pohtia vaikutusarviointitutkimusta ennen kuin ryhdytään tällaiseen, mutta olemme tyytyväisiä siihen, että pohditaan tulevia tutkimukseen. halusin erityisesti korostaa haitalliset aineet. Ja Lämpöiset tuotteet, niissä pitää puhua aivan selvästi, että tässä viitataan turkiksiin. Mutta minäkin toivotan teille hyvää onnea neuvotteluissa ja odotan, mitä komissiolla ja neuvostolla on tästä sanottavaa. Kiitoksia sitten Rouva Svensson. Stort tack, jag ska fatta mig väldigt kort. Jag... Kiitos paljon. Voin puhua aivan lyhyesti. Olen samaa mieltä niiden kanssa, jotka ovat kehunneet tätä tekstiä ja odotan innolla kommentteja. Me tuemme useampia näistä ehdotuksista, joten voinkin puhua aivan näin lyhyesti. D'autres veut prendre la parole avant que je donne... Ah. Madame Irigoyen Perez. Rouva Perez. Irigoyen Perez. Muchas gracias. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä haluan onnitella myös esittelijän työstä. Ja sitten yksi asia, joka täältä puuttuu, se on kuitenkin ratkaisevan tärkeä tietoa kuluttajaa ajatellen, nimittäin kuluttaja, kun hän lukee näitä eh, merkintöjä ja näkee minkälaista tuotteesta on kysymys. Ja sen jälkeen, kun hän sitten katsoo ennen tai jälkeen, niin hän tulee tutustumaan tähän kokoon. Tässä ei puhuta mitenkään kokojen harmonisaatiosta, vaikka harmonisaatiota löytyy jo kenkien koista. Minä haluaisin, että tämä asia otettaisiin mukaan. Se on tärkeä kysymys ja näin harmonisoisimme koko kysymyksen, jotta ei synny epäselvyyksiä ihmisten parissa. Excellent remarque. <laughs> Hyvä kommentti. Nyt taidankin antaa puheenvuoron komissiolle. Herra Luis Felipe Sivau, mikrofoni poissa. Katalina. Catalina. Ja sitten Katalina Jakabille. Lyon en premier. Monsieur Luis Felipe Girau. Herra Felipe Girau ensin. Merci beaucoup. Kiitoksia puheenjohtaja. Niin kuin olemme sanoneet muissa valiokunnan kokouksissa, Euroopan komissio tukee parlamenttia ja sen esittämiä tarkistuksia. Aivan erityisesti niitä, jotka liittyvät alkuperämaahan ja eläinperäisiin tuotteisiin. Täytyy sanoa, että molemmissa tarkistuksissa ja myös muissa tarkistuksissa olemme sitä mieltä, että meidän täytyy hiukan vielä työstää näiden tarkistusten sanamuotoa teknisesti ajatellen meistä. Niitä täytyy hieman muuttaa Edelleenkin meillä on ongelmia siinä, että täällä puhutaan riippumattomista symboleista. Meistä tätä kysymystä pitäisi arvioida ennen kuin se otetaan mukaan tähän asetukseen. Sitten kysymys laboratorioista. Keskinäistä tunnustamista ei näissä puitteissa tarvita. Me haluaisimme, että uudelleen lauseketta lyhennettäisiin meistä. Meillä pitäisi olla jonkin verran liikkumavaraa hoitaa asioita tässä kysymyksessä. Nyt on esitetty uusi tarkistus numero 12 me emme ole sitä mieltä, että tällaista tarvitaan tähän asetukseen. Tässä vain, siinä vain sanotaan, että tuotteiden pitää täyttää lain vaatimukset. Voisimme ymmärtää, jos kyse on se direktiivistä, koska direktiivin pitäisi antaa ohjeita, miten lainsäädäntö siirretään kansalliseen lainsäädäntöön. Näin ei enää tässä tapauksessa ole. Ja sitten haluaisin sanoa sen, että olemme aloittamassa työtä tai, tai tutkimuksia ja arviointeja. On muunkin, muunkin mahdollisuuksia merkinnöistä. Siis vaikkakin nämä liittyvät asetukseen, koska tämä näkyy asetuksen uuden tarkastuslausekkeesta, niin siltikin olemme jo alkamassa tätä työtä. Me yritämme saada tämän aikaan mahdollisimman lyhyessä ajassa. En tiedä, onko kyseessä 18 kuukautta vai 20, mutta yritämme kuitenkin nopeuttaa työtä tällä saralla ja tämän takia me toivomme, että tulevien kahden vuoden aikana pystymme sitten antamaan teille arvioinnin tulokset, tieteellisen teknisen tutkimuksen tulokset ja mukana tulisi olemaan myös lausunnot eri osapuolilta. Jos vielä teille sopii, haluaisin ottaa esiin lopuksi yhden kysymyksen. Tämä koskee allergeenis, allergiakysymyksiä, jotka liittyvät kuituihin. Meistäkin olisi parempi, että tämä kuuluisi arviointipuoleen eikä itse asetukseen, koska tämä ei ole teknisesti tietysti selvää, että on olemassa allergiat, jotka johtuvat kuidusta. Yleensä allergiat liittyvät kemiallisiin aineisiin ja niin edelleen. Ja jos me asetamme jonkinlaisia vaatimuksia allergioiden suhteen kuidulle, niin silloin ehkä vaadimme jotakin, mikä on aivan mahdotonta todistaa, joten meistä olisi parempi ottaa tämä esiin arvioinnissa eikä, eikä itse asetuksessa. Kiitos. Merci. Kiitoksia. Nyt annan puheenvuoron puheenjohtajavaltio Unkarille ja kiitän heitä läsnäolosta. Olkaa hyvä. Először is megköszönném a szót, elnök asszony, és Manders úrnak is megköszönném azt a jelentéstervezetet, amelyet elénk. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää Herra Mandersia, esittelijää, tästä suostusluonnoksesta. Nyt haluaisin antaa teille joitakin tietoja työstä, jota tehdään työryhmässä 25. helmikuuta pidimme ensimmäisen kokouksen. Tässä puhutaan alkuperämerkinnöistä ja täytyy sanoa, että äh, kannat ovat aika vahvoja joissakin jäsenvaltioissa. Jot, on joitakin toisia ehdotuksia, muutosehdotuksia on tehty. Ne tuntuvat joustavimmalta. Puheenjohtajavaltio tekee kaikkensa, jotta jotta löydetään kompromissi toimielinten kesken ja jotta me pystyisimme hyväksymään astusluonnoksen Unkarin kaudella. Tällaisia tietoja voin teille tässä vaiheessa antaa. Seuraava työryhmän kokous tullaan pitämään tällä viikolla perjantaina. Kiitoksia. Annan puheenvuoron uudestaan aivan lyhyesti esittelijä Mandersille ennen kuin puhun tarkistetun aikarajasta ja aikataulusta. Thank you, Chair. And, uh... Kiitos puheenjohtaja. Koska teimme tiukkaa yhteistyötä varjoesittelijöiden kanssa, olemme siis todellakin samaa mieltä näistä asioista. Kaksi huomautusta näistä kollegoiden kommenteista. Eli kielestä riippumattomat symbolit on olisi outoa, jos tämä ei olisi mahdollista tekstiilituotteissa, sillä ruoassahan tällaistahan käytetään esimerkiksi nämä e-koodit. Ja kaikki sitten ymmärtävät, mitä nämä symbolit tarkoittavat. Ja tekstiilituotteissa sitten odotettaisiin, että kuluttajat ovat naiveja. Toinen asia on sitten nämä allergiat. Kuten komission edustaja sanoi, että olisi mahdotonta tutkia tätä allergio, allergisointia. Mie, mielestäni meidän pitää keskustella tästä myöhemmin lisää. Toinen maaliskuuta on tarkistusten jättämisen määräaika, eli melko pian. Ja sitten 21. maaliskuuta tarkistukset käsitellään ja toin, 22. maaliskuuta äänestetään. Mutta toivottavasti voimme neuvoston kanssa ratkaista monet ongelmat ennen sitä ja myös komission kanssa. Kiitos paljon. Merci, Monsieur Manders. Vous nous avez... Kiitoksia, herra Manders. Tässä voitimmekin aikaa, kun te kerroitte jo näistä vaikutusmaikarajoista. Siis toinen maaliskuuta keskiviikkona kello 12 parin päivän päästä. Tarkistukset pitää jättää. Sitten koordinaattorien päätös mahdollisesta toista käsitystä pidetään, tehdään 22. maaliskuuta ja neuvottelut neuvoston kanssa, jotta voitaisiin hyväksyä asia. Toisessa käsittelyssä tämä tapahtuu maalis-toukuun välillä tänä vuonna ja mahdollisesti sitten äänestetään IMKossa neuvottelutulokset, jos on tarpeen 5. toukuuta. Se tästä mietinnöstä. Sitten siirrymme kolmeen mietintöön, jotka koskevat yhtenäismark- äh, sisämarkkinoita, yhtenäismarkkinoita. Otamme ne kohta kohdalta selkeyden vuoksi. Tietenkin nämä kolme mietintöä läheisesti liittyvät toisiinsa ja aloitamme mietinnöstä aiheena hallintotapa ja kumppanuus sisämarkkinoilla. Rova Kalniete, te saatte puheenvuoron. Madame la Présidente, dear colleagues, first of all... Hyvät kollegat, ensinnäkin haluaisin kiittää kaikkia varjoesittelijöitä. Meillä oli todellista tiimityötä. Haluaisin myös osoittaa kiitollisuuteni kollegoille, jotka olivat esittelijöinä myöskin yrityksiä kansallisia koskevissa osioissa. Me koordinoimme näitä tehtäviä keskenämme hallinnoinnin ja kumppanuuden osalta on ollut 134 tarkistusta kolmen esittelijän kesken niistä keskusteltiin ja sovimme, että vaihdetaan joitakin tarkistuksia, joita on jätetty yhteen mietintöön, mutta koskevat sisällöltään toista mietintöä. Olemme myös saaneet edistystä aikaan keskusteluissa varjostelijoiden kanssa monista kompromissitarkistuksista. Työ oli todellakin hyvin rakentavaa. Kompromissitarkistukset, joita tällä hetkellä käsitellään, joka, anteeksi. Nyt ne ihmiset, jotka lähtevät täältä salista pois, pyytäisin toimimaan hiljaan, hiljaa, koska tämä on todellakin epämiellyttävä esittely, joka tässä on esittelemässä omaa mietintöään. Kiitoksia näistä tästä puheenvuorostanne puheenjohtaja. Kompromissitarkistukset, joita tällä hetkellä harkitaan, koskevat seuraavia asioita. Poliittinen johtajuus, foorumi, ja top 20 huolenaiheet, vuoropuhelu ja kansallisyhteiskunnan kuuleminen, parempi säädöskäytäntö, äly, älykäs säädöskäytäntö, sisämarkkinatietojärjestelmä, yhtenäiset asiointipisteet, palveludirektiivi, ongelmanratkaisumenetelmät, vaihtoehtoinen ratkaisumenetelmä, asetusten käyttö direktiivien sijaan, vertailutaulukot sen hyväksi, että saataisiin parempi asettaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä toivomme, mutta ensi viikolla Strasbourgissa voimme saada työn päätökseen tarkistuksesta suurelta osin ja saada mietintö valmiiksi. Kiitoksia. Je vais donner la parole maintenant. Seuraavaksi puheenvuoron saa Varjo esittelee ensin Metro Repo. Kiitän todella rouva Kalnietea hyvästä yhteistyöstä ja ja aikaansaannoksista. Todella hyviä kompromissiehdotuksiakin on saatu, mutta todella on vielä kysymyksiä, joista pitää keskustella. Meille sosiaalidemokraateille on erittäin tärkeä prioriteetti tämä avoin dialogi kansalaisyhteiskunnan kanssa ja, ja todella toivon, että se, siitä myös sitten pääsisimme yhteisymmärrykseen. Mikä mielestäni on tärkeää on myös ryhmäkanne, joka muuten on jo tässäkin valiokunnassa hyväksytty grecin mietinnössä ja minä olen esittänyt, että se otettaisiin huomioon ja toivon, että siihen löytyy kompromissi. Sitten tämä poliittinen johtajuus, jonka myös mainitsitte, on tärkeä Siihen itse olen tehnyt lisäysehdotuksen, että Lissabonin sopimuksen hengen mukaan nimenomaan niin Euroopan parlamentin kuin kansallisten parlamenttien yhteistyö ja synergia pitäisi huomioida ja, ja sitä, sitä, parantaa. Mutta siis hyvät eväät on hallinnon suhteen ja kiitos siitä esittelijälle ja tiimille. Sitten Aldesta. Herra Morten ei ole paikalla. Onko joku muu Aldesta, joka haluaa puhua? Sitten annan puheenvuoron Haide Ruilelle. Kiitos. Minäkin voin puhua lyhyesti. Me olemme tavanneet jo kaksi kertaa ja nämä olivat hyvin rakentavia tapaamisia. Haluaisin kiittää esittelijä ja myös sihteeristön kollegoja tästä todella hyvästä yhteistyöstä. Me äm, Strasbourgissa äh, saamme varmasti aikaiseksi hyviä kompromisseja ja minä haluaisin myös sanoa, että vedän äm, takaisin muutaman tarkistukseni näiden kompromissien takia. Me olemme siis hyvällä tiellä tässä ja toivottavasti kaikki voimme toimia kompromissien hengessä tässä mielessä. Si, Madame Emma McClarkin. Sitten Emma McClarkin. Um, and I can confirm I'm shadowing pretty much. Voin vahvistaa, että olen varjoesittelijän melkein kaikissa esitysten kohdassa tänään. Kompromissit ovat oikein hyviä mietintö myös, joten muutama alustava huomio kompromissitarkistuksista. Poliittinen johtajuus sitten sosiaalisen markkinatalous, siinä olemme SDn linjalla. Ja myöskin vi- koskien viime ehdotuksia vihreiltä. Jos minun tarkistus voitaisiin ottaa mukaan yksi ja seitsemän kompetenteista viranomaisista, Ja arvostan sitä, että voit ottaa sen huomioon sitten sanamuotokompromissista top 20 huolenaiheesta. aiheesta parempi säädöskäytäntö, sitä koskeva kompromissi. Olisimme sitä kiinnostuneita tukemaan. Jos siinä neuvost- viitataan neuvostoon, olisimme kovin tyytyväisiä, että he, ne, he voisivat täyttää lupauksensa paremmasta säännökäytännöstä. olemme vähän varovaisia Tässä kun puhutaan ryhmäkannesta, siitä ehkä täytyy äänestää erikseen. Viime varjoesittelyn kokouksessa oli RDAsta. Tällä hetkellä on konsultointi sitä käynnissä ja siihen pitäisi viivata. Siihen viittaan tarkistuksessa ihan vain selventääkseni. Olemme kovin tyytyväisiä kokonaisuudessaan tähän työhön. Varjoesittelyn kanssa ja kanssa. Merci. Alors, Monsieur Denis de... Sitten herra de Jong ei ole paikalla, niin onko Guesta? Ehkä te, herra Triantafilides, haluatte kommentoida. No, I will say something on the next, uh... Minä sanon seuraavasta mietinnöstä sitten jotain, jossa itse olen varjoesittelijänä. Kiitos. Kiitoksia. Entä joku muu tästä mietinnöstä? Siis on kolme mietintöä, jotka koskevat koskevat sisämarkkinatoimenpidepakettia ja aikataulu on sama kolmen, näiden kolmen kohdalla. Ja komissio on vastuussa näistä kolmesta mietinnöstä ja nyt ehdottaisin, että annetaan tämä aikataulu aivan lopuksi ja nyt annetaan puheenvuoro ensin komissiolle. Voidaan näin aikaa ja saadaan parempi syntäsi aikaan. Samoin neuvostosta, mutta ilmeisesti sieltä ei ole ketään paikalla. Sitten toiseen mietintöön yhtenäismarkkinat eurooppalaisia varten ja niin annan puheenvuoron suoraan herra Correia de Camposille. Eh, eh, eh, Kiitoksia. E Kiitoksia puheenjohtaja. 266 tarkistusta on tehty tähän mietintöön ja näistä 52 koskevat prioriteettilukua joten aika paljon näkemyksiä on prioriteeteista. Meillä on nyt aika monta kokousta esittelijöiden ja koordinaattoreiden kanssa. Myös pidimme kokouksia varjoesittelijöiden kanssa ja muiden valiokuntien esittelijöiden kanssa. Joten todella hyvää yhteistyötä on ollut aidosti kaikilla tasoilla eri kokouksissa. 16. helmikuuta oli varjoesittelyiden kokous ja me päätimme, että yritämme saada aikaan yhden ainoan kompromissin prioriteeteista niin, että saisimme vahvan kannan, joka perustuu konsensukselle. Tämän mietinnön vahvuus riippuu parlamentin kyvystä saada aikaan yksi yhtenäinen mietintö, eikä pidä osoittaa minkälaisia eh, erimielisyyksiä tai jakolinjoja tässä asiassa suhteessa Grekin mietintöön. Ja sama koskee tätä Mario Monti-kertomusta myös. Ne ovat todellakin ottaneet esille kaikkein innovatiivisimmat aspektit siitä, miten voimme vahvistaa sisämarkkinoita ja selviytyä tästä kriisistä ulos. Me tarvitsemme yhtenäisen kannan ja meidän pitää auttaa komission jäsen Barnieta, kun hän pyrkii laatimaan, viemään loppuun tämän yhtenäismarkkinatoimenpidepaketin. Me olemme myös päättäneet, että meidän täytyy välttää päällekkäisyyttä. Meillä on kolme mietintöä tässä, joten meillä ei ole varaa siihen, että asioita käsitellään päällekkäisesti. Tässä olemme mielestäni aika hyvin onnistuneetkin. Mielestäni me kaikki olemme pitkälti samaa mieltä siitä, että päällekkäisyyksiä ei haluta. En usko, että kukaan yrittää jotenkin merkitä omaa aluetta itselleen näissä kysymyksissä. Me olemme käsitelleet näitä aiheita aidossa yhteistyön hengessä. Neuvottelut ovat nyt todella lähdössä liikkeelle. varjoesittelijät ja muut esittelijät ovat saaneet nähdä nämä ehdotetut prioriteetit. Nyt on tehty on seitsemän prioriteettia. Ensinnäkin pätevyys, ammattikortit, markkinavalvonta, sitten pankkipalvelut, vertailtavuus pankkimaksuissa – Neljäs prioriteetti, työntekijöiden liikkuvuus, eläkkeiden siirrettävyys ja viides prioriteetti, sosiaaliset lausekkeet. Tämän sosiaalisen lausekkeen pitäisi kuulua kaikkiin yhteismarkkinalainsäädäntösäädöksiin. Kuudes prioriteetti se, että poistetaan verkkovierailumaksut ja seitsemänneksi puitelainsäädäntö yleisöllisille palveluille. En ollut työ, mukana viime viikolla, mutta viime viikolla kuitenkin aika monet vierailivat Unkarissa. Meillä oli siellä kokous Unkarin, unkaristen kollegojen kanssa, Unkarin parlamentaarisessa valiokunnassa, joka vastaa tätä meidän valiokuntaamme. Tässä keskustelussamme keskityimme prioriteetteihin yksi ja kaksi. Siis keskinäinen tutkimusten tunnustaminen sitten puhuttiin myös markkinavalvonnasta ja tuoteturvallisuudesta. Ensimmäinen ja toinen prioriteetti ovat selkeitä prioriteetteja myös Unkarissa. Tämä lisätietona. Tämä ei koske kaikkien niiden mielipidettä, jotka olivat todellakin Unkarissa. Tämä oli minun henkilökohtainen kantani. Sitten ehkä huomenna me esitämme ehdotetut muutokset. Ja toivottavasti tänään minulla tulee olemaan tilaisuus keskustella varjoesittelijöiden kanssa. Meillä on varsin vähän aikaa, mutta toivottavasti tämä muutettu teksti saadaan jakoon. Jos teillä on vielä muutosehdotuksia, joita haluaisitte tehdä, niin olkaa hyvä, tehkää ne mahdollisimman nopeasti. Mutta jälleen kerran haluan kiittää tästä hyvästä yhteistyöstä. Joo. Kiitos. Merci. Kiitos. Entä sitten, eräs vaan, oletteko te pyytänyt puheenvuoroa, koska teidän kolleganne ei ole paikalla? Ja, vielen Dank, Frau Kiitos puheenjohtaja. Ensiksi haluaisin kiittää esittelijä Korea de todella sydämellisesti. Öm, Unkarissa me puhuimmekin muutamista aiheista jo. Haluaisin rouva von Thunin puolesta sanoa, että hän ei ollut aivan tyytyväinen Korea de Camposin ehdotukseen ja tiettyjä, paljon tarkistuksia on annettu, mutta myönteistä on kuitenkin se, että meillä on nyt, nyt lista kompromi, kompromissitarkistuksista. Tämä on todella myönteistä ja näin olemme päässeet eteenpäin ja myös Rova von Thun on tyytyväinen tähän suuntaukseen. Mutta kuitenkin nämä kompromissitarkistukset, jonka Koreda Campos on ehdottanut, liittyvät vain näihin prioriteetteihin. Ja niinpä avoimia kysymyksiä jää. EPPn puolesta me äm, mietimme tässä etenkin tätä sosiaalilauseketta, sillä myös liberaalit ovat tässä äm, ilmaisseet äm, huolenaiheensa. Me haluaisimme, että tässä otetaan sosiaalinen vaikutusten arvioinnissa keskipisteeseen Mielestäni, mielestäni tämä ei vastaa tavoitetta eikä myöskään ole helposti, helposti toteutettavissa. Me haluaisimme, että pääsemme nopeasti eteenpäin. Me EPPllä on tiettyjä prioriteetteja tästä mietintöstä, etenkin verkkovierailumaksut ja pankkipalveluihin pääsy. Ja sitten tietenkin myös ammattipätevyyden tunnustaminen. Lisäksi se kysymys, miten eläkkeiden siirrettävyydessä päästään eteenpäin niin, että työntekijöillä on tiettyjä kannustimia. Siksi me haluaisimme, että näillä prioriteeteilla pääsemme lähemmäksi sitä, mitä kansalaiset odottavat tältä mietintöltä, mutta tietysti odotamme innolla, että pääsemme kompromissiin näissä asioissa. Kiitos paljon. Merci, Monsieur Grossman. Kiitoksia, herra Grossman. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich möchte mal, äh, Kiitoksia, haluaisin painottaa, että keskustelu, joka Stratturissa käytiin varjoesittelyiden kanssa, oli oikein hyvä keskustelu. Ja sen vuoksi on päästy monissa asioissa eteenpäin. Haluan kuitenkin esittää nyt lyhyesti kolme ensimmäistä kompromissitarkistusta, jotka olemme nähneet, niissä ei ole mitään ongelmia. Ongelma tulee sitten aina niissä kohdissa, kollega Schwab sanoi tämä sosiaalilauseke. Tiedän, että se on sosiaalidemokraattien sydäntä lähellä tämä asia, mutta täytyisi miettiä, että se on jo sopimuksessa mukana. Meidän ehdotus on se, että vaikutusten arvioinnissa keskitytään myös siihen, mitä vaikutusta tällä on työllisyyteen Ehdotuksemme on se, että katsotaan myös sosiaalivaikutuksia. Jos tämä tehdään tasapainossa, niin sitten on tehty sosiaalidemokraatin asialle paljon enemmän kuin yleisellä sosiaalilausekkeella. Sosiaalipalvelut sitten yksi koko sopii kaikille. Tällainen lähestymistapa niin nyt kun on eri rakenteita jäsenvaltioissa ja subsidiariteetit pärjätään, niin silloin ehkä joskus on parempi saavuttaa tavoite, jos ei yritetä kaikkia, kaikkea säännellä. Ja mitä tulee sitten työntekijän lähettämisdirektiiviin, niin siinäkin on selvä, että olemassa oleva direktiivi sisältää ytimen sosiaalisia vähimmäistandardeja, mutta tämä tarvittava joustavuus ja kansallisten erityispiirteiden toteuttaminen työoikeusjärjestelmissä on otettu huomioon. Periaatteessa täytyy aina sanoa, että onko tämä työmarkkinaosapuolten tehtävä vetää nämä suuret linjat vai mikä on sitten Euroopasta tehtävän säätelyn osuus. Mutta joka tapauksessa olemme hyvä tiellä ja Esittelijän kanssa varmaan pitää vielä muutamista asioista kompromissitarkistuksissa keskustella, koska olisi oikein hyvä, jos päätyisimme yhteisiin kompromissiesityksiin tässä, koska se antaa sisämarkkina-aloitteelle suuremman painon. Merci. Kiitoksia nyt kaikki, jotka haluavat puhua, niin pyydän puhumaan mahdollisimman lyhyesti, koska meillä on aikaa todella vähän. Tietysti tämä on erittäin tärkeä iso aihe ja meillä on vielä paljonkin työtä asiassa ennen kuin pystytään löytämään sellaisia kompromisseja, jotka kaikkia voivat tyydyttää. Rova Turneille paikalla. Entä Haider Yle? Äh, Minä puhun aivan lyhyesti sillä minä en ole nähnyt tätä ajankohtaista prioriteettilistaa, mutta nyt kun olen kuullut esittelijöiden kommentin, haluaisin kyllä puhua, että pankkipalveluihin pääsy, sehän on keskeistä, mutta tässä ei ole kyllä puhuttu kiinnitysluottomarkkinoiden yhdentämisestä. Tässä tässähän on kyse vastuullisesta luotonannosta ja asuntomarkkinoista komissiohan on muuttanut myös kantaansa tässä asiassa ja tästä haluaisin siis selvennystä. Mielestäni on mielenkiintoista, että liberaalit ovat ehdottaneet, että tämä sosiaalinen vaikutusarvioin, vaikutusten arviointi, että se on, että ovat siis ehdottaneet sitä ja että se olisi pakollinen. Ja haluaisin konkreettisemmin tietää, mitä, mistä tässä tarkemmin on kyse. McClarkin, très brièvement, s'il vous plaît. Speaking on niin puhun Malcolm Harbonin nimissä, puheenjohtajan nimissä tänään. Hän vahvasti tukea, tukee eh, esittelijän tekevää, tekemää työtä tässä ja erityisesti hän haluaa kompromissa mahdollisimman nopeasti eh, että ne ovat tulossa tänä iltapäivänä tosen nopeammin kuin hän on saanut arvatakaan. Ja sitten ensi viikolla pidetään vielä ehkä ylmänä kokous Salzburgissa ja pohditaan asia. Malcolm haluan varmistaa, että prioriteettitoimet eivät kuulu nyt meille, koska komissio, komissio vie näitä asioita eteenpäin. Ja Malcolmissa meidänkin pitäisi keskittyä näihin samoihin kysymyksiin. Sitten mitä tulee kompromissitarkistuksiin, joita on tehty tänä iltapäivänä. Tässä näyttää siltä, että emme pysty tukemaan neljä tai viisi kompromissia tässä sanamuodossaan. Ja Malcolmilla on myös varauksia prioriteettien tasosta, joita pitää antaa kompromisseille kolme ja seitsemän, joten hän haluaa käsitellä asiaa seuraavassa kokouksessa esittelyiden kanssa niin, että emme toista sellaista, mikä on jo tekeillään. Jätän tämän tähän ja toivottavasti hän suo anteeksi, että lyhensin tässä nyt hänen kommenttejaan kovasti. Kiitoksia. Sitten herra Triantafilides. Kiitos paljon. Haluaisin kiittää esittelijää tietysti ensiksi ja sanoa, että olemme samaa mieltä hänen lähestymistapansa kanssa, mutta meidän ensimmäinen prioriteettimme on sosiaalinen aspekti. Ja en, tämä uusi sisämarkkinastrategia, sen pitää olla sellainen, että se sosiaalista tasa-arvoa myös edistää. Olemme antaneet useita tarkistuksia perustuen kolmeen tavoitteeseen. Mielestäni tässä pitäisi olla määrällisiä tavoitteita, joilla voidaan arvioida siis markkinoiden suorituskykyä. Yleishyödylliset palvelut, niihin ei pitäisi päteä tämä sisämarkkinalainsäädäntö tai kilpailulainsäädäntö. Ja kolmanneksi työehtosopimusneuvotteluihin ne pitäisi ottaa huomioon sisämarkkinoiden edistämisessä. Merci. Je vais maintenant laisser la... Kiitoksia sitten puheenvuoron saa Rova Gebhardt ja Rova Stahler. Evelyn ilmeisesti sanoo aivan samaa kuin minäkin, joten en puhu sitä enää itse. Kiitos puheenjohtaja Bernadette. Haluaisin puhua aiheesta, joka täällä on aiheuttanut ristiriitoja nimittäin tämä sosiaalilauseke. Tässä on ehkä ollut väärinkäsitys keskusteluissa, sillä me sosiaalidemokraateina, me haluamme jotain tiettyä tältä sosiaalilausekkeelta. Se, mikä sopimuksessa ja Lissabonin sopimuksessa on uutta, nimittäin sosiaalinen markkinatalous. Monissa artikkeleissa se mainitaan Tämä, tämä periaate pitää myös toteuttaa, eli meidän pitää sanoa selkeästi, että tämä sosiaalinen komponentti, sen pitää myös toteutua EUn lainsäädännössä. Haluaisin muistuttaa, että tämä ei ole mikään abstrakti asia. Sosiaalilauseke nimittäin on palveludirektiivissä. Katsokaa vaikka palveludirektiivistä, siellä näette, että Tämä oikeus, joka on otettu mukaan tähän direktiiviin, se ei, se ei mitenkään asta kyseenalaiseksi työlainsäädäntöä jäsenmaissa. Eli tämä on aivan sama asia tässä, tässä seikassa. Mutta kun EPP ja liberaalit puhuvat sosiaalilausekkeesta niin kriittisesti, niin luulenpa, että Antonio de Correa Campos – ehkä voi miettiä, voisimme käyttää jotain muuta käsitettä, joka ehkä edistäisi asiaa, mutta meidän pitäisi tämä uusi Lissabonin sopimuksen aspekti, se pitäisi käyttää hyväksi. Ja näin EUn lainsäädännöstä tulisi myös kansalaisten parissa hyväksyttävämpää. Tästä on kyse. Tämä sosiaalinen vaikutusten arviointi on aivan eri asia. Siinähän on kyse siitä, että arvioidaan niitä vaikutuksia, jotka ovat syntyneet meidän toimistamme. Ja liberaalithan ovat sanoneet, että he ovat valmiita keskustelemaan tästä, sillä tähän mennessä meillä ei ollut enemmistöä tämän asian takana. Jos saamme tämän, ähm, tämän aikaiseksi, niin se olisi mielestäni oikein hyvä. Madame Weiler. Weiler. Ja, Herr Kreuzmann, genau an Sie wollte... Herra Kreuzmann, Juuri teillä halusin sanoa jotain. Noin kuukausi sitten hän esitimme lausuntomme uudesta vaikutusarviointin muodosta. En tiedä, miten monet äänestivät sen puolesta, mutta pieni enemmistö oli sen puolesta, että vaikutusten arvioinnit että ne vaikutusarvioinnit, joilla on ympäristö, sosiaali- ja kuluttajavaikutuksia, että ne pitäisi ottaa tarkemmin huomioon enemmän kuin komissio on aiemmin tehnyt. Eli kaksi eri asiaa tässä on kyseessä ja minusta olisi hyvä. Vielä yksi lyhyt huomio. Sanoitte ihan oikein, että Saksassa ja monissa muissa jäsenvaltioissa työmarkkinaosapuolet ovat vastuussa näistä neuvotteluista. Siitä huolimatta on os, jotenkin osa-alueita, joissa valtio asettaa oikein vahvasti reunaehdot työturvallisuudessa esimerkiksi. Saksan parlamentti sen tekee Saksassa, ei sitä tee työmarkkinaosapuolet, myöskin työaika. Siinäkin on valtion mukana. EU tai kansallisvaltiot. Eli on aina osa-alueita, riippumatta palkasta, vähimmäispalkasta. Sekin on asia, joka, jonka valtio sääntelee. Jossakin se valtiossa on aina osa-alueita, jotka eivät kuulu työmarkkinaosapuolten piiriin. Kiitoksia. Kukaan muu ei pyytänyt puheenvuoroa. Ja sitten yritykset ja kasvu vuorossa. Herra Busso. Colleagues, äh, Puheenjohtaja, kollegat, haluaisin kiittää ensinnäkin teitä teidän tarkistuksistanne tähän tärkeään mietintöön. Meillä on todellakin paljon tarkistuksia. Tällä hetkellä pyrimme laatimaan niistä kompromisseja, koska uskon, että kyse ei ole vain minun omasta mietinnöstäni, vaan valiokunnan mietinnöstä. Ja tarkoituksena on saada aikaan laaja kompromissipohja niin, että voidaan tukea tätä myös täysin. Tietenkin on jotakin kysymyksiä, joissa kompromissia on ehkä vaikea saavuttaa, ehkä ideologisesta syystä johtuen, mutta teen parhaani ottaa, niin, ottaakseni mukaan mahdollisimman monia ehdotuksia kompromissiin. Olen kierrättänyt 16 kompromissiluonnosta perjantai-iltapäivänä. Ne kattavat suurin, suurimman osan luvuista luonnoksessa tarkistuksen koskevat äh, piraattitoiminnasta, epäreilusta kauppatoimista ja muun muassa. Olen yrittänyt ottaa suurimman osan ajatuksista mukaan näihin kompromisseihin. Kuitenkin yksi kommentti siitä, että ymmärtäisitte, miksi kaikkia tarkistuksia on otettu mukaan ja miksi jotkin, jotkut on otettu mukaan, vaikkakin alkuperäinen tarkistus on koskenut aivan eri kohtaakin. Mielestäni tässä pitäisi priorisoida toimenpiteitä, joita pidetään kaikkein tärkeimpinä ja kiireellisimpinä ajatellaan samarkkinoiden toimintaa ja kehitystä. Tämän takia meillä on vain yksi kohta mietinnössä jokaisesta kohdasta. Näin halutaan välttää liian pitkää mietintö, joka menettää näin painoarvoaan. Haluaisin pitää tämän tiivinä ja keskittyä mahdollisimman pitkälti tiettyihin asioihin. Siksi olen poistanut joitakin kohteita, jotka käsittelevät samoja asioita Lisäksi jotkut kollegat ovat tehneet jotakin uusia ehdotuksia uusista kappaleista, ja niistä kuitenkin olemme laatineet täällä jo mietinnön. Meillä on sitä mieltä, että meidän ei pitäisi koota yhteen aikaisemmin tehtyä työtä, vaan priorisoida komission ehdotuksia koskien sisämarkkinatoimintapakettia ja edistää myös omia ajatuksiamme ja ottaa huomioon uusia kysymyksiä. Meillä on ollut jo kokouksia ja seuraavan varjoesittelyn kokous pidettäisiin 9 maaliskuuta, että viedään loppuun nämä kompromissien äänestystä. Sitten vielä lopuksi me olemme tehneet työtä näiden kolmen esittelijän kesken ja tiedän, että Strasburgissakin tulemme keskustelemaan eh, siitä, laadimmeko yhteisen päätöslausumaesityksen vaiko emme. Kiitos. Eh. Kiitoksia. Rakarvas paikalla. Onko EPPstä joku, joka haluaa puhua herra Karasin puolesta? Ei. Nyt tämän on puu otan itse puheenvuoron, haluan kiittää itse esittelijää hänen tekemästään työstä. Tai yhdessä kaikki ovat mukana, koska olemme todellakin toiminut yhteistyön hengessä hyvässä harmoniassa. Mitä tulee näihin kompromissitarkistuksiin, näitä on siis 16, mielestäni ne ovat aika oikean suuntaisia. Minulla on ollut aikaa kaikkiin tutustua, koska ne tulivat kyllä aika myöhään ja vielä englanniksi. Mielestäni vielä voidaan keskustella tästä 9. maaliskuuta, voidaanko mennä vieläkin pidemmälle ja parantaa asioita, mutta oikean suuntaan kuitenkin tässä kuljetaan sitä vastoin. On yksi kohta, josta meidän todellakin pitää keskustella 9. maaliskuuta nimittäin yleishyödylliset palvelut. Tehän tiedätte, että tämä on meille erittäin tärkeä SD-ryhmässä. Ja mielestäni tämä aihe on aivan ratkaisevan tärkeä kaikissa kolmessa mietinnössä. Tämä ei koske pelkästään kansalaisia. Yleishyödylliset palvelut ovat olleet hieno keino eh, vähentää kriisin vaikutuksia ja eh, kansalaisia, mutta se vaikuttaa myös yritysten toimintaan ja kasvuun. Siksi onkin tärkeää, että tämäkin aihe löytyy näistä mietinnöistä kun puhutaan yrityksistä. Sitten julkiset hankinnat ja markkinat, niistä tässä mielestäni pitäisi mennä pidemmälle ja erityisesti yksityiskohtaisemmin käsitellä yksityissektorin ja julkisen sektorin kumppanuuksia. Olemme nyt kriisi, elämme kriisin aikoja taloudellisesti, rahoituksellisesti ja valtiolla on varsin vähän resursseja käytössään. Tiedämme varsin hyvin, että yksityinen julkinen kumppanuus, tietysti kaikissa suurissa infrastruktuurihankkeissa Euroopassa tulevat olemaan erittäin merkittäviä. Minun mielestäni pitää täsmentää näitä asioita niin, että otetaan hyvin huomioon ne asiat, jotka ovat jo osoittaneet toimintakykynsä ja missä on ollut ongelmia. Sama koskee palvelusmyönnytyksiä, Tämmöinen lähestymistapanne on mielenkiintoinen, mutta pitää todellakin rajata asiat hyvin niin, että todellakin todetaan, mikä on toiminut jossakin maissa ja vältetään sitten sellaista toimintaa, joka ei ole ollenkaan toiminut jossakin muualla. Sitten yksi kommentti lopuksi, mitä tulee prioriteetteihin. Prioriteetteihin, joita voitaisiin ajatella yhteisinä. Mielestäni tässä, tätä pitää painottaa kaikissa mietinnöissä ja saada mukaan kaikista ryhmistä tukea, jotta painoarvo kasvaa. Mielestäni tämä puiteehdotus ei ole ollenkaan mielenkiintoinen. Prioriteetit ovat paljon vahvempi asia tapa esittää siitä Tulen sitten keskustelemaan. Herra Busse, haluaisin vielä muistuttaa, että 38 tarkistus, jonka yhdessä olemme allekirjoittaneet minä ja Evelyn Gebhardt, se oli kompromissi, josta äänestettiin erittäin suurella enemmistöllä parlamentissa Pervas Peresin mietinnön yhteydessä, ja minä haluaisin, että ensi viikkoon mennessä pohdittaisiin sitä, miten voitaisiin johdonmukaisella tavalla äänestää ja ottaa huomioon tämä täysistuntoäänestys. Ähm, on hyvä, että nyt sain myös puheenvuoron, sillä olen todellakin sitä mieltä, että meidän pitää olla varovaisia, että tässä ei mennä siihen, että lainsäädäntö pirstaloituu. Esimerkiksi palvelukäyttöoikeudesta ja vihreä kirja komissio on jo sanonut, että ensi vuoden alussa tehtäisiin, tarkistettaisiin julkisia hankintoja koskeva direktiivi ja silloin yrittäisiin yksinkertaistaa ja silloinhan ei ole mitään järkeä, jos muutama kuukausi sitten äm, tulee toinen lainsäädäntöehdotus samantyyppisellä alalla. Näin lainsäädäntö pirstaloituu ja ennen kaikkea PK-yritykset ovat tässä huonossa asemassa, sillä asiat monimutkaistavat. Siksi haluaisin vedota, että komissio käyttäisi tässä yhteisiä puitteita. Ja kun julkisen hankintojen direktiiviä tarkistetaan, niin ei tehtäisi tällaisia yksittäisiä toimia. Mielestäni se ei ole järkevää. Ehkä voisin myös ähm, sanoa siitä näistä julkisen ja yksityissektorin kumppanuuksista. Ähm, hankejoukkovelkakirjojen puitteissahan tästä on jo ehdotus. Ehkä voisimme mennä juuri tähän suuntaan. Herra Busoihan on myös ehdottanut juuri tätä. Thank you. Um, I'm speaking today on behalf now of... Kiitoksia. Nyt puhun herra Kusnitskin puolesta. Puhuisin mietinnöstä, jota hän tukee. Se on oikein hyvä. Ja sen vuoksi hän ei jättänyt kovin monta tarkistusta siihen. Mielellään hän tukee tarkistuksia asianmukaisesta yhteismarkkina, anteeksi, siis niistä, jotka yrittävät välttää päällekkäisyyttä, mutta vielä hän analysoi näitä kompromissitarkistuksia. Erityisiä huolenaiheena ovat kompromissi 5 koskien sähköistä kaupankäyntiä, 102, jossa, joka poistaa viittauksen sopimusoikeuteen. Kompromissi vielä mainitsi sopimusoikeuden harmonisoinnin, eli hän ei ole varma, voiko hän se tukea sitä tällä hetkellä. Sitten sähköinen kaupankäynti Siihen liittyvä komission konsultointi sopimusoikeudesta ja parlamentin mietintö, joka välttämättä ei vaadi sopimusoikeuden harmonisointia. Kompromissi kahdeksan. Väärännökset. Hänen mielestään tarkistus heikentää sanamuotoa, joten hän on EPM-sanamuodon kannalta vielä. Tarkistus 124, kompromissi 13 yhtenäisestä yritysveropohjasta Tämä vaikea meidän ryhmällemme myös. 167 ei ole mukana kompromississa, vaikka sen pitäisi olla siinä mukana. Voisiko katsoa sanamuotoa siinä vielä, että otetaan se mukaan? 16. Palveluhankinnoista hän ei sitä voi tällä hetkellä hyväksyä. Jos voidaan välttää sellaisia prioriteetteja, joita komissio pitää jo prioriteettina, jos voidaan esittää uusia prioriteetteja, niin niitä voisimme sitten tukea. Kiitoksia. Si, Madame Svensson. Rouva Svensson seuraavaksi. Tack för ordföranden och stort tack. Kiitos puheenjohtaja ja kiitos esittelijöille. Haluaisin kiittää kaikkia kolmea esittelijää itse asiassa ja haluaisin kannustaa teitä ottamaan mukaan tarkistukset, jotka esittelimme, annoimme. Me olemme tehneet hyvää yhteistyötä teidän kaikkien kanssa. Viime kerralla keskustelimme sosiaalilausekkeesta ja sosiaali- sosiaalista ulottuvuudesta ja niin poispäin. No, me puhumme kasvusta ja yrityksistä, ja silloin pitäisi korostaa myös sosiaalilauseketta, sillä se on se myös kasvulle ja yritykselle hyvin tärkeä aspekti. Olen samaa mieltä Rova Gerhardin kanssa, kun hän sanoi, että käsite sinänsä ei ole tärkeä, vaan sisältö ja vaikutukset. Voisin tehdä muutaman huomautuksen koskien rajat ylittäviä julkisia hankintoja. Tämä tulee olemaan hyvin tärkeä seikka isoille yrityksille. Omassa ryhmässämme me olemme tehneet muutamia tarkistuksia, joiden avulla haluaisimme korostaa julkisen sektorin tärkeyttä ja julkisia hankintoja. Haluaisimme, että edut menevät ennen kaikkea myös PK-yrityksille. Eli olemme Äh, antaneet nämä tarkistukset. Varmasti luette ne huolellisesti. Mielestäni, mielestäni on tärkeää, ähm, tämä on erityisen tärkeä asia erityisesti PK-yrityksille. Lisäksi haluaisin huomauttaa, että mitä tulee rajat ylittäviin sijoituksiin, investointeihin ja riskipääomaan, niin me olemme tehneet tarkistuksen joka mielestäni on erityisen tärkeä. Siin, siinä listaan vain muutama sana, mutta siinä sanotaan, että me haluaisimme äm, säännellä riskipääoma sijoittamista jäsen, siinä alkuperäisessä jäsenmaassa, jossa sijoitus on tehty kun tarkastelemme rahoitusmarkkinoita kokonaisuutena, huomaamme, että tarvitsemme jonkinlaista yhteistä sääntelyä ja on hyvin tärkeää erityisesti PK-yritykselle varmistaa, että on oikeudelliset kehykset. Haluaisimme korostaa myös muutamia muita näkökohtia, mutta tulevissa neuvotteluissa varmasti palaamme niihin. Kiitos. Merci, Madame Swenson. Dernière intervention. Kiitoksia sitten vielä lopuksi herra Jyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin kiittää herra Busoita tästä tehdystä työstä. Ja haluaisin ottaa sille jotakin tarkistuksia, joita olen itse jättänyt. Ja sitten 52, joka koskee patentteja, eri Tiedän, että tästä ei ole aivan samaa mieltä ja monimutkainen aihe onkin, mutta mielestäni patenttikysymys on kuitenkin sellainen, jossa voisimme rohkaista jäsenvaltioita ryhtymään vahvistettuun yhteistyöhön sitten 114-120 tarkistukset, 124 teollisuuden tekijänoikeuksista mielestäni tätä, tätä käsitettä täytyy, tai se, tämän käsitteen pitää tossa, tässä hyvin näkyä ja sitä pitää myös soveltaa niin verkossa kuin muuallakin. Siksi tässä 120 tarkastus voisi olla tällainen mielenkiintoinen ajatellen EUn teollisuutta. Sitten 222 tarkistus. Haluaisin, että voitaisiin ottaa tämä vastavuoroisuuskysymys ja lojalisuus kansainvälisessä yhteyksissä EU aina joskus on kärsinyt tietynlaista naiviudesta kansainvälisissä yhteyksissään suhteessa kumppaneihimme. Heitä kutsutaan aina kumppaneiksi eikä kilpailijoiksi. Se on mielestäni aika kiinnostavaa. Kuitenkin kyseessä ovat kilpailijamme. Ja lojaalius suhteesta tuntuu minusta erittäin tärkeältä asialta. Kiitoksia. Euh, Ennen kuin komissio saa puheenvuoron, haluaisin muistuttaa siitä, että eurooppalaista patentista olemme antaneet varsin vahvan seinalin vahvistetusta yhteistyössä, työstä, kun äänestimme asiasta Strasbourgissa. Sitten puheenvuoron saa Pamela Brunter, joka johtaa pääosasto markkia ja hän kertoo komission tavoitteista ja sen jälkeen keskustelemme. Pyydän puhumaan mahdollisimman lyhyesti tietenkin. Madame le Kiitoksia puheenjohtaja. Komission tavoitteena, niin kuin teidänkin tavoitteena ne on saada aikaan prioriteetteja. Ni, ni, niissä pitää todellakin keskittyä, olla focus, niin kuin englanniksi sanotaan. Yritämme yhdessä ja määritellä toimet, jotka sitten jatkossa voidaan nopeasti toteuttaa komission ja lainsäädännön toimesta vuoteen 12 mennessä. Me arvostamme kovasti ponnisteluita, joihin esittelyt ovat ryhtyneet näiden mietintöjen yhteydessä. Tässä juuri yritetään ottaa esille pieni määrä prioriteetteja ja puheenjohtaja Barrosokin toivoi juuri tätä kokouksessa, jonka pidimme, järjestimme helmikuussa yhten, mm, yhteismarkkinatoimenpidepaketista. Aikataulu on erittäin tiukka, niin ajatellen parlamenttia kuin komissiotakin. Julkinen konsultaatio ja keskustelu päättyy tänä iltana. Tämä on siis viimeinen päivä ainakin virallisesti. Tämä tulee tähän konsultaatioon ja komissio nopeasti tulee laatimaan kertomuksen konsultaation tuloksista. Ja ne ovat jatkossa saatavilla niin, että me kaikki voimme tukeutua näihin tutkimustuloksiin ja käyttää sitä hyväksi myös parlamentin äänestystä. Nyt meillä on aikataulu puolessa huhtikuuta, silloin hyväksytään komissiossa tämä lopullinen teksti. Tätä seuraa kilpailuneuvoston julkilausuma toukokuun lopulla. Puheenjohtaja, tämä on erittäin kiinnostavaa työtä kaikissa toimielimissä, kun pyritään nyt löytämään näitä prioriteettitoimenpiteitä mahdollisimman lyhyessä aikataulussa niin, että sitten niitä voidaan alkaa yhdessä toteuttaa ensi vuoden loppuun mennessä. Kiitoksia. Haluaisin lyhyesti muistuttaa aikataulusta. Me siis äänestämme valiokunnassa kolmesta mietinnöstä 16. maaliskuuta tänä vuonna. Sitten täysistunnossa äänestetään huhtikuussa. Nyt olemme hiukan jäljessä aikataulusta, mutta mielestäni tämä oli kuitenkin tärkeä keskustelu käydä ennen kuin tapaamme uudestaan Strasbourgissa. Sitten äänestyksiin. Onko kaikilla äänestyskortit? Eikö? Minä sanoin. Voisiko joku hakea tämän kohten. Ai se on Pariisissa, no sitten se on hiukan hankalampi juttu. No, e Pepestä sitten otetaan tämä huomioon aina. Kaikilla on nämä skort. Me aloitamme, aloitamme. Odotan tässä Evlinia vielä. Schwab myös tuon tulossa. vote et dans le silence s'il vous plaît. Voilà. Donc ce n'est pas un mauvais élève. Ajatellaan, onkin tämä kortti. Hyvä, hyvä. Parempi kuin ei mitään todellakin tämä tuossa. Sitten ne, jotka ovat lähdössä pois, salista pyydän olemaan pitämättä mitään meteliä. Ja nyt Annan puheenvuoron Krista Schaldemoselle ennen äänestystä. Er Kiitos puheenjohtaja. Tämä on melko yksinkertaista. Tarkistuksia on vain kaksi. Yksi, jonka olen itse tehnyt, ja sitten ähm, vielä toinen tarkistus. Tuen molempia tarkistuksia ja toivon, että myös valiokunta voi ne hyväksyä. Enempää ei minulla ei sanottavaa. Kiitos. Alors, comme le... Niin koska tämä äänestys on lyhyt, niin ei pitäisi olla mitään ongelmia. Voitte nostaa ihan kättä tässä ensimmäisessä äänestyksessä. äänestyksessä. Kohta 4a, 4 uusi kohta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten sitten 5a, tarkoitus 2 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Sitten koneäänestyksen tämä loppuäänestys puolesta. Tout le monde est prêt C'est bon Alors, il manque deux votes. Kaksi äänestäjää puuttuu. Onko EPP 14 äänestäjää niin kuin pitäisi? Ja 30 votants et 30 äänestäjää ja 28 ääntä on annettu. No uudestaan siis puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty erittäin suurella enemmistöllä, koska ei yhtään vastaan antaa eikä yhtään tyhjääkään. Hienoa, Kristel. Toinen äänestys. Alors, le vote concernant le rapport de monsieur... Herra Karasin mietintö Ohimenen pyytäisin, anteeksi herra Karaselle paikalla, sain juuri kuulla, että ikävä kyllä hän on kärsinyt tai on joutunut hiihto onnettomuuteen rinteillä. Me toivotamme, että hän nopeasti toipuu. Ja sitten äänestyksiin. On va voter là. Ah, là, on va peut-être, oui, on va voter à main levée, je pense. Par... Ehkä riittää kättä kaksi puolesta. Tarkistus kohdasta No, koneäänestyksen sitten. Että asia tulee varmasti selväksi. Contre puolesta vastaan. Hylätty. Sitten tarkoitus yksi edelleen koneäänestyksenä puolesta. Adopté. Alors ensuite, Sitten tarkistus kolme puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus neljä puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Viisi, tarkistus puolesta, vastaan. Mm. Hylätty. Ehkä tarkistamme kuitenkin koneistuksena, siis tarkistus 5 koneistus. Contre. Abstention et alors on ferme. Äänestys päättyy. Hylätty. Teillä oli tarkka silmä. Sitten tarkistus kuusi puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. Tarkoitus seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkoitus 10 puolesta vastaan. Tarkistamme koneäänestyksen. Tarkoitus 10 äänestys alkaa. Le vote clos. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 14 tässä on kyseessä kohta kohdalta äänestys EPPn pyynnöstä. Ensimmäinen osa puolesta vastaan. Täytyy tarkistaa koneäänestyksenä. 14 tarkistus. Ensimmäinen osa. Äänestys päättyy. Hylätty Hyväksytty 15-15 tuloksella. Sitten toinen osa kohta kohdalta edelleen. Äänestys alkaa. No. Parti 2. On C'est bon là Alors, partie 2, le vote. Toinen osa äänestys alkaa. Äänestys päättyy. todellakin hyväksytty. Sitten kohtaan viisi kompromissi yksi. Puolesta vastaan hyväksytty ja sitten tarkistukseen 19 puolesta vastaan tyhjää. Mielestäni se oli hylätty hylätty, kyllä hylätty. Sitten tarkoitus 20. No hyvä, tarkistamme tämän aikaisemman. Siis palataan tarkistuksen 19. Koneäänestyksen aika alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten taas 20. Puolesta äänet vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 21 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 22 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkoitus 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 24 raukeaa ja 20 6 vedetty pois. Sitten kohtaan 8 ja tarkistus 28 puolesta vastaan. Tyhjää. Mielestäni hylätty, mutta me tarkistamme. 28. Äänestys alkaa. Ja päättyy. hylätty yhdellä äänellä. Sitten 27 tarkistuspuolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 29 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja 30 tarkistus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 31 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja loppuäänestys. Vote final, le vote est ouvert. Koneäänestyksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Niin, kaunis tulos. Yksimielisesti hyväksytty. Bravo, esittelijä. Tämä viesti täytyykin välittää hänelle, niin se lohduttaa häntä siellä kenties sairaalassa. Sitten herra Krotsmanin mietintöön. Anteeksi, Kreutzmannin mietintöön. Est-ce que Monsieur Crossman veut s'exprimer? Se, non. Alors nous allons pas... Puheen Esittelijä ei halua puheenvuoroa. Ei halua. Äh, niin puheenjohtaja, minulla olisi suullinen tarkistus kompromissi numero yksi. Olen ollut yhteydessä Eera Koloitsmanin juuri tässä äsken ja esittelen tämän sitten äänestyksen yhteydessä. Bon, alors, comme c'est un amendement de dernière... Koska tämä on viime hetken muutosesitys, niin pyydän teitä lukemaan sen kokonaisuudessa. Tässä on kyse siitä, että kompromissiin numero yksi otettaisiin lause seuraavanlainen vetoa jäsenvaltioihin, jotta ne kehittäisivät erityistä politiikkaa ottaen huomioon kausityöntekijät. Tämä on siis lisäys kompromissiin numero yksi. Vastustaako joku tätä? että vertaan jäsenvaltioita, ne kehittäisivät tällaista erityispolitiikkaa koskien kaustyöntekijöitä. Ehkä koko tarkistus pitäisi kyllä lukea, joten herra Syvään, ehkä teidän pitää lukea koko tarkistus selkeyden vuoksi. Hyvä. Englanniksi vetoa jäsenvaltioihin, jotta ne edistäisivät koulutusta ja harjoittelujaksoja, matkailun järjestölle, jotta tuettaisiin erikoistumisessa matkailun alalla ja vetoa sen puolesta, että parannettaisiin keskinäistä vastavuoroista tutkimus, tutkintojen tunnustamista, jotta matkailualalla tulisi helpommaksi päteville työntekijöille ja ihmiset ovat muuttamassa ammattia, löytäisivät näin työtä tältäkin alalta. Ja lisäsin tähän sitten sen lauseen vetoa jäsenvaltioihin, jotta ne laatisivat aivan erityistä politiikkaa, joka kohdistuu kausityöntekijöihin. Ja sitten tähän alkuperäisen tekstin vielä vahvasti tukee komission ponnisteluita ottaa käyttöön am, ammattikortti tai passi, joka lisää liikkuvuutta ja työllistettävyyttä tällä sektorilla. On sitä mieltä, että tällainen ammattikortti voitaisiin ottaa käyttöön myös mm, matkaoppaiden kohdalla. Euh, la confusion. Madame Gebhardt. Ah, also ich möchte in, äh, in... No niin, eli ähm, ryhmäni puolesta haluaisin sanoa, että tätä suullista tarkistusta emme voi hyväksyä, jo, kun tässä tuodaan aivan jotain uutta tekstiin, niin emme voi tätä näin nopeasti arvioida ja siksi olisi ehkä parempi, jos esittäisitte tätä tarkistukseen, tarkistukseksi täysistuntoon, mutta tässä viime hetkellä on liian vaikea käsitellä tätä tällaista uutta tarkistusta. Herra Juvin, olkaa hyvä. Itse asiassa puheenjohtaja Herra Gebhardt. Kompromissi numero yksi laadittiin niin kuin tavallista eri tarkistuksien pohjautuen eri, eri, eri tekijöiltä. Ja minä olin myös yhteisönä allekirjoittana. Ja tässä oli jo olemassa käsite kausityöntekijöistä. Joten lause, jonka minä lisään, ei tule mitenkään taivasta yllättäen, koska se oli jo yhdessä näistä tarkistuksista, jonka kautta pystyttiin laatimaan tämä kompromissi tarkistus. Siis se löytyy jo aikaisemmasta tekstistäni. Äh, kuten sanottu, me olemme nyt tässä äänestämässä ja silloin tuodaan tämmöinen monimutkainen asia, uusi asia mukaan äh, terveydeksi. Tämä on varmasti allerginen reaktio. Tällä ei ole mitään tekemistä sesonkityöläisten kanssa. Mutta kuten sanottu, herra Juvan haluaisin ehdottaa, sillä tämä on monimutkainen kysymys. Haluaisin ehdottaa, että tämä myöhemmin tuotaisiin esille. Ehdottaisin, että emme ota nyt mukaan tätä suullista uutta tarkistusta tässä vaiheessa. De toute façon, si on regarde le règlement... Jos katsotaan työjärjestystä, niin tämä on viime hetken suullinen tarkistus, ja jos joku vastustaa, niin silloin sitä ei voida ottaa. Herra Schwab. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin sanoa, että EPP tietysti tukee tässä herra Juvania. Tässähän on kyse valiokunta-aloitteesta mietinnöstä ja haluaisin, että tarkistus saadaan ottaa mukaan sitten täysistunnossa. Tiedättehän, miten tämä menettely normaalisti toimii. Tämä olisi meille siis hyvin tärkeää. Kiitos. peut très bien le laisser pour la plénière, non Monsieur Kreuzmann. Herr Kreuzmann. Kollegin Gebhardt, jetzt hat es etwas überrascht. Man muss die Auswirkungen sehen. Ich habe es halt so. Kyllähän tämä vaikutukset. Minä ajattelen tätä niin, että tämä olisi tuki tälle. Ei pelkästään, eikä sillä pelkästään tavallisia työntekijöitä, vaan kausityöntekijöitä, jos teillä on siinä ongelma. Minä ajattelen tätä positiivisesti. Jos te näette sen negatiivisesti, niin täytyy sitten tehdä, mitä työjärjestyksen meidän täytyy tehdä. Moi, je, monsieur, euh, personnellement, je suis de la... Henkilökohtaisesti olen Evelyn kanssa samaa mieltä tässä muodossa. Tämä on hiuk- todellakin epämääräinen. Ei pitäisi sanoa minkäänlaista syrjintää kausityöntekijöiden suhteen. Ja tämä lause on siis epäselvä. Ja jos lause on epäselvä, ja lisää, vielä lisää epäselvyyksiä ja tulkintavaikeuksia käännösten kautta, niin mielestäni on parempi olla ottamatta sitä näin viime hetkellä mukaan. Puheenjohtaja. Ei nyt jäädä tähän jumiin. Haluan vain sanoa, että tekstissä, joka käsittelee matkailualaa, turismia, niin on erittäin tärkeää, että kausityöntekijät sana tulee esille, koska se on ihan realiteetti tällä lailla. Siksi haluaisin ottaa tämän käytännöllisesti esiin. Sitten Mielestäni herra Schwabin ehdotus on kyllä tässä oli aivan täy- ö, tyydyttävä. Madame Hulle. Rova Ryyle. Minä tukisin tässä herra Schwabin mielipidettä, sillä äm, e, toisin kuin Rova Gebhard, olen sitä mieltä, että kausityöntekijöitä pitäisi mainita, sillä tällä alalla on ongelmia. Äm, ja täysistunnossa, jos esitätte tämän, niin me kyllä tukisimme teitä. Allez-y, monsieur. Je suis désolé, madame le Vous... Olen pahoillani että te olette varsin ystävällinen minulle mitä tuli tähän sääntöjen tulkintaan parlamentille, mutta henkilökohtaisesti on sitä mieltä, että ei ole mahdollista täysistunnolle välittää tällaista tarkistusta. Onko se mahdollista vai ei? Excusez-moi. Non, c'est hein. presque impossible de, de déposer des amendements. Alors, normalement, on ne doit pas, quand on regarde le règlement, on doit pas... Niin tarkistusta ei pitäisi jättää siis sääntöjen mukaisesti viime hetkellä. Mutta tietysti se voidaan, sitä voidaan täällä äänestää viime hetkelläkin ja silloin siitä täytyy, siitä täytyy saada Hetkinen, luen tässä näitä sääntöjä. Ah, oui. Alors, il faut que le, il faut que le rapporteur, monsieur Cross... Herra Kreutzmannin esittelijänä, hän ei nyt kuuntelekaan. Bon, alors il faut que le rapporteur de la commission... Siis esittelijän pitää ottaa tämä huomioon. Tai sitten kymmenessä parlamentin jäsenistä tukee sitä. Me siis äänestämme me äänestämme kompromissista ja sen jälkeen äänestetään, su- äänestetään suullisesta tarkistuksesta ja katsotaan, mitä tapahtuu täysistunnossa. Niinkö tässä pitäisi toimia työjärjestyksen mukaisesti, kysyy puheenjohtaja. No, mais je pense qu'on vote le contenu tel que c'était au départ, et puis on vote, on vote sur la de M. Voilà. Bon, alors, on va voter me siis äänestämme kompromissitarkistuksesta ensin siinä muodossa, kun se on tänään esitetty. Ja sitten e, tästä suurista tarkistuksesta äänestetään herra ja katsotaan sitten, mitä tapahtuu asialle täysistunnossa. Sopiko näin? No, no, no, se, se. La question, c'est que c'est presque impossible de déposer des amendements au rapport d'initiative parce qu'il y a une nouvelle version ah, oui, de l'article. Normalement, au rapport d'initiative, c'est... Periaatteessa valiokunta-aloitessa mietinnössä on lähes mahdotonta tehdä näitä viime hetken tarkistuksia. Minä haluaisin kyllä nyt painottaa sitä, että kunnioitamme sääntöjä, jotka ovat työjärjestyksessä. Jos teemme nyt tänään poikkeuksen, niin sitten emme ikinä varmaan enää noudata kunnolla näitä, tätä työjärjestystä. No jos joku vastustaa kerran, niin silloin emme ota tätä käsittelyyn. Ilmeisesti kokonainen ryhmä vastustaa, joten emme voi ottaa sitä. Uudessa työjärjestyksessä koskien oma aloitteeseen mietintöä ja tarkistuksia suullisesti ei saa esittää viime hetkellä. Eikö näin ole? on komission pareil. Anteeksi, mitä tulee työjärjestykseen, on, tämä olisi mahdollista täysistunnossa, mutta valiokunnassa, onko se täällä mahdollista? Mutta jos joku vastustaa sinua puheenjohtaja, silloin ei voida ottaa sitä. Syvän kysyy, että jos yksi vain vastustaa. Alors, vous pouvez le Te voitte ehdottaa tätä päävastuuvaliokunnalle, joka on vastuussa mietinnöstä. Liikennevaliokunnasta on kysymys. Siinä. Tämä työstö on monimutkainen. Mm. Don, Pardon, j'écris fort, mais qui est pour la... Joten kuka puoltaa kompromissia numero yksi? Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Sitten tarkistus 10. Tässäkin on viime hetken suunnin tarkistus Rova Senolovalta. Tämä koskee hänen omaa tarkistustaan, joten pyytäisin teitä lukemaan se kokonaisuudessaan. Děkuji za slovo, eh, paní předsedající. Já doufám, že to celé příliš neskomplikuji. Eh, já v podstatě ve svém Kiitoksia puheenvuorosta. on monimutkaista asioita. Haluaisin vain alkuperäisen ehdotuksen viimeisen osan vetää pois. Vaatii parantamaan ammattipätevyyksien tunnustamista matkailualalla, jotta Pätevät työntekijät ja uraa vaihtavat voivat löytää työtä toimialalla, mutta vain sillä ehdolla, että näiden esteiden poistaminen ei johda siihen, että palvelujen laatu heikkenee. Kiitos. tomber uniquement Euh, la dernière partie de la dernière... Siis, koska mä viimeistä osaa vai puolta lausetta? Pokud, pokud dovolíte, odpadne pouze část té poslední věty. Odpadnou slova... Vain osa tästä viimeisestä vi- lauseesta, mutta vain sillä erityksellä niin edespäin. Donc c'est juste la partie including the provision. Siis vain otetaan huomioon säädökset matkailualasta osaissa maissa. Vastustaako joku tätä? Herr Grossman. Herr Bitte um Ablehnung. En oikein. Ymmärtänyt tätä kohtaa. <laughs> Donc nous votons l'amendement. Me äänestämme siis tarkistusta 10 näin muotoiltuna ennen suusta tarkistusta. Kokonaisuudessaan puolesta vastaan. Tyhjää, hylätty. Sitten tarkistuksen 15 Syväniltä puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten 17 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Anteeksi, hyväksytty korjaa puheenjohtaja. Sitten kompromissi kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. ja tarkistus 19 eri osissa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan siis vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kohtaan kaksi, kompromissi kolme puolesta. Vastaan. Tyhjää, hyväksytty. Ja tarkistukseen 25 puolesta. Vastaan. Tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 27 puolesta. Vastaan tyhjää. Ehkä tarkistamme tämän koneäänestyksenä. Siis äänestys alkaa. Le vote est clos. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten kohtaan kolme ja tarkistus kompromissi neljä puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. Sitten 30 tarkistuksen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 31 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 37 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 36 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 32 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 33 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. 34 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 35 puolesta vastaan. Me tarkistamme tämän koneäänestyksenä, joka alkaa. Tarkistus 35. Le vote est clos. pas päättyy. Hylätty. Tarkistus 40 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 38 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 41 ja 2 puolesta vastaan Niin tämä raukeakin. Suokaa anteeksi pyytää puheenjohtaja. Sitten 43 on rauennut myös, koska kerran 38 ei mennyt läpi. Sitten 44 tarkistus. Lisäyksenä puolesta, 44 puolesta, vastaan, tyhjää. Mielestäni se on hyväksytty. 39 puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistamme tämän tuloksen. 39 äänestys alkaa. Le vote clou. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten 48 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 45 puolesta vastaan. Tarkistamme tämänkin koneäänestyksenä. Äänestys alkaa 45. Näistä päättyy. Hylätty. 46 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 47 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 52 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 49 puolesta vastaan Tämäkin täytyy tarkistaa koneäänestyksenä. 49 äänestys alkaa. Le vote Äänestys päättyy. Hyväksytty. 50 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 51 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Sitten 53 tarkistus puolesta. Vastaan. Koneäänestyksenä tarkistus 53. Le vote Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten 56 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 55 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 57 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan. Siis tarkoitus 57. Ensimmäinen osa, näitähän on tässä kaksi. Tässä on kyllä kohta kohdalta äänestys. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan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 Kohta kohdalta äänestys. Ah, Ei todellakaan suju tällainen äänestykset. Nyt sitten kuitenkin pitää äänestää kahdessa olette aivan oikeassa. Ensimmäinen osa, siitä jo äänestettiin, sitten toinen osa. Alueellisesta budjetista. Yes, Yes, yes, yes, yes. Donc la première partie... Ensimmäinen osa hyväksyttiin ja nyt vuorossa toinen puolesta vastaan hylätty. Ensimmäinen osa meni läpi, toinen taas ei. Kyllä tämä tästä. Sitten 58 tarkistus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 59 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 60 puolesta vastaan ilmeisesti hyväksytty, mutta parempi tarkistaa. 60 koneäänestyksenä, joka alkaa. Päättyy. hylätty. Sitten on kappaleet tarkoitus yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkoitus kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Viisi puolesta tyhjää vastaan tyhjää hyväksytty. Kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten loppuäänestykseen äänestyksenä, joka alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Onnittelut esittelijälle. Ja sitten vielä viimeinen äänestys. Rouva Senolovan mietintö. Kompromissi yksi puolesta. Ben non, le compromis. Paragraphe 1, compromis 1. Alors, il y a un vote. Alors. Tässäkin on takin vähän pikaa tässä äänestyslistassa. Kahdessa osassa siis. Kohdassa yksi, kompromissi yksi. Ensimmäinen osa. Puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. Sitten toinen osa. Sana jatkuvasti tai konstantti on tässä mukana. Puolesta vastaan Tarkistamme tämän koneäänestyksen, joka alkaa toinen osa. Pu- Äänestys alkaa. Vote avec la carte. Le vote est ouvert et le vote est clos. Ja äänestys päättyy. Hyväksytty myös. Sitten on kaksi. Tarkistus. Kolme suusia tarkistusta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 ja tähän liittyy nämä kolme tarkistusta, jotka on jo rekisteröity puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohtaan kaksi. Tarkistus neljä. Puolesta. Puolesta. Vastaan Täytyy tarkistaa koneäänestyksen, joka alkaa. Le vote Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten kohtaan 2c puolesta. Tarkistus 5 kyseessä siis. puolesta vastaan hylätty. Kompromissi kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kohtaa 28 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, hylätty. Sitten kohtaan 3c. Tässäkin on kohta kohta äänestys. Ensimmäinen osa 810 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohtaan neljä kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kompromissiin neljä puolesta Alors, speed vote. Niin tässäkin on siis kohta kohdalta äänestys. ilman of the social and economic impacts. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan. Vastaan äänet siis Ehkä tämä täytyy hoitaa koneäänestyksen, tulee selvemmäksi tulos. Kompromissi neljä, toinen osa. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten tarkistuksen 17 puolesta. Va- puolesta vastaan tyhjää. sitten se on hyväksytty. Ja 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 19 puolesta vastaan. Tarkistamme tämän koneäänestyksenä, joka alkaa. Tarkistus 19. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten tarkistus 20 ja 21 yhdessä puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Sitten kompromissi 5 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 23, johon liittyy suunnan tarkistus, joka on otettu vastaan puolesta vastaan tyhjää. Nyt aloitetaan uudestaan, ei oikein ollut selvä. Puolesta äänet. Vastaan. Ty- vastaan tyhjää ja hyväksytty. Sitten suoraan tarkistukseen 24 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja sitten loppuäänestys koneäänestyksenä. Äänestys alkaa. Tout le monde a voté? Onko äänet annettu? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Onnittelemme. Se olikin viimeinen äänestys sitten. Ei olekaan ihan helppo äänestys, sanoo puheenjohtaja. Maintenant je vais laisser la place. Ja nyt jätän puheenjohtajan paikan kollegalleni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 Half an hour late. We're, okay. half an hour late at the moment. Merci. Okay, merci. Okay, dear colleagues, we are half an hour late. Hyvät kollegat, ollaan puoli tuntia myöhässä tällä hetkellä, joten aloitetaan välittömästi. Ja haluaisin antaa esi- puheenvuoron esittelijä Wim van de Kampille. Hän voisi esitellä työasiakirjansa, joka koskee kaksi- tai kolmipyöräisten ajoneuvojen ja nelipyörien hyväksyntä ja markkinavalvontaa. Pitämättä puheitta pyydän, että olisitte hyvin, puhuisitte hyvin tiiviisti ja tarkasti. So please, Mr. Van. Herra Van de Kamp, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Ähm, hyvää iltapäivää kaikille. Hienoa, että kaikki ovat päässeet paikalle. Hyvä puheenjohtaja. Luulen, että tämä työasiakirja, joka meillä on edessämme, puhuu omasta puolestaan. Kiitän hyvästä yhteistyöstä ja tuesta. Ja me seuraavina viikkoina ja kuukausina tulemme tekemään päätöksiä tästä asiasta. Nimittäin tämän tekstin laajuudesta, eli sen soveltamisalasta. Meidän pitää päättää siis soveltamisalasta ja lisäksi ympäristövaatimuksista erityisesti euro 5 ja euro 6 päästöluokista ja myös näistä nopeusrajoituksista sekä jarrujärjestelmistä. Tämä on tietysti hyvin tekninen aihe, mutta kysymys on myös se, mistä lähtien nämä jarrujärjestelmät tulevat pakolliseksi mahdollisesti. Ja lisäksi meidän pitää päättää, näistä ajoneuvon sisäisistä valvontajärjestelmistä ja muista teknisistä järjestelmistä. Lisäksi on kyse siitä, miten huoltoa koskevat tiedot ähm, annetaan ähm, esimerkiksi riippumattomien toimijoiden suhteen ja niiden henkilön suhteen, jotka haluavat korjata omia ajoneuvojaan. Sitten aikataulusta vielä, milloin voimme ottaa käyttöön nämä erilaiset toimit ja onko tässä vielä yksinkertaistamisen varaa. Hyvä puheenjohtaja, haluaisin ilmoittaa, että me olemme tehneet kaksi vierailua 28. Ähm, tammikuuta olimme Hollannissa ja siellä tarkastelemme ABS-jarrujärjestelmiä ja viime viikon torstaina ja perjantaina olimme Bolonjassa Pontaderossa vierailulla ja siellä me siis vierailimme erilaisissa tehtaissa. Haluaisin myös ilmoittaa varjoesittelijälle, että liikenne- ja matkailuvaliokunta on nyt tällä välin jo antanut lausunnon, jossa on monia hyvin arvokkaita huomautuksia tästä asiasta. Ja siellä vaaditaan myös vielä tiukempia vaatimuksia kuin tässä meidän ehdotuksessamme. Tässä siis minun alustukseni tästä aiheesta. Kiitos paljon. Thank you very much. And the next... Kiitoksia. Seuraavana Rova Gepard, missä näkisin hänet? She, she's gone. Hän on poistunut paikalta. Late, she, she will be later. Hän tulee myöhemmin. Mandesia ei myöskään näe paikalla. Haida Ryylä seuraavaksi. Kiitoksia. Eikä pelkästään ole kohteleisuutta, vaan olen kovasti kiinnostunut tästä asiasta. Haluaisin kiittää esittelijä erityisesti. Mielestäni tämä on erittäin arvokas ja hyvä paperi, koska se ottaa sille kaikki tärkeät kysymykset ja sinä olen aivan oikeassa. On joitakin teemoja, joitakin jostakin täytyy, josta täytyy kriittisesti keskustella tulevina viikkoina. Se alkaa jo soveltamisalasta, tiedättehän. Siis nämä sähköiset moottoripyörät, joiden huippunopeus on korkeintaan 50 kilometriä tunnissa. Ne haluaisin pois, koska täällä on niin paljon innovaatioita käynnissä, että meillä on kova intressi siinä, että ympäristönsuojelun kannalta siinä tapahtuisi jotain. Että täällä sitten näin paljon luotaisiin byrokratiaa. Mutta tästä nyt varmaan voidaan keskustella ja saada aikaan sopua vielä. Ympäristötoimenpiteet, mitä milloin voidaan tehdä, niin se on varmasti keskustelun alla myös yleensäkin tämä aikataulu. Meidän pitäisi katsoa, että miten aikataulu voidaan koordinoida parempi niin, että ei ole liikaa erilaisia aikatauluja, koska sekin aiheuttaa ongelmia. Sitä täytyy varmaan vielä käsitellä. En pystynyt vierailulla olemaan vielä mukana, Pahoittelen sitä, mutta kaikki tilaisuudet, jotka parlamentissa pidetään, niihin otan osaa ja kuten sanottu, olen tästä alasta kovin kiinnostunut. Joitakin keskustella olen jo käynyt, mutta varmasti voimme yhteisestä kannasta varmaan aika nopeastikin päästä sopuun. Thank you. And now, Mr. Manders, you have your... Kiitos ja nyt herra Manders, olkaa hyvä. Kiitos paljon puheenjohtaja. Haluaisin kiittää kollegani tästä erinomaisesta vierailusta Italiassa. Se oli todellakin hyvin opettavainen vierailu. Haluaisin lisätä jotakin. Olen samaa mieltä hänen huomautuksistaan, mutta jos mahdollista, haluaisin nähdä, onko toteuttamiskelpoista saada myös nämä alkuperämerkinnät mukaan, sillä kuten Ähm, kuulimme viime viikolla useita väärennettyjä moottoripyöriä tuodaan EUhun joka puolelta maailmaa ja ja sitten meille kuluttajille on tärkeää tietää, että he ostavat aidon vespan eivätkä kiinalaista. Seuraavaksi McLaughlin ja minä olen tänään Markham Harperina. Kun otetaan huomioon nämä eri päivämäärät ja eri aikataulut komissiolta, pitkän aikavälin päästörajoitukset pitäisi asettaa vaikutuksen arviointiin. Haluaisin komission selventämään kysymyksestä teknisestä tiedosta ja miten tätä asiaa käsitellään kun otetaan huomioon auktorisoidut moottori, moottoripyöräkorjaamot. Ja hän haluaisi myös nostaa sille huolenaihe, joka koskee komission ehdotusta sähkömoottoripyöristä ja toivoo, että he voivat mukauttaa näitä ehdotuksia, jotta voidaan varmistaa alan kasvu. Kiitoksia. Rova McClarkin näyttää siltä, että ettei ole pelkästään sinun onnenpäiväsi, myös Malcolm Haapurin onnenpäivä. Hän ei ole koskaan näyttänyt näin nätiltä. Niin, Rova Gebhardt, olkaa hyvä. Ja, danke Kiitos puheenjohtaja. Minäkin koen tässä muutoksen, sillä kollegani Westfall ei päässyt tänne paikalle, sillä hän on äänestämässä toisessa valiokunnassa ja siksi edustan täällä tänään häntä ja hän ähm, antoi kirjallisena tämän tekstin, jonka luen tästä nyt suoraan paperista. Hän kiittää ennen kaikkea herra Van de Kampia tästä suuresta ähm, työstä tämän asiakirjan parissa. Ja hän kiittää kaikkia asianosaisia ähm, tutkimuksista. Tämä on, tästä on päässyt, päässyt todella hyvään lopputulokseen. Rakenne tässä asiakirjassa on todella hyvä ja kollegani toivoo, että tämä rakenne löydetään sitten myös tulevasta mietinnöstä. Tämä olisi hyvin tärkeää. Luen tästä nyt suoraan paperista. Olen samaa mieltä siitä, että kaupunkiliikenne tulee ottamaan muitakin muotoja kuin henkilöauton käytön. Ja siksi tässä on kyse Ähm, kevytmoottoriajoneuvojen markkinoiden kasvusta sekä sähköisten polkupyörien markkinoiden kasvusta, joita käytetään todellisena vaihtoehtona etenkin kaupunkiliikenteessä. Haluaisin tukea Van de ähm, huomautuksia ja tehdä muutamia omia huomautuksia. Ei saa unohtaa sitä, että ja tässä tuen siis komission lausuntoa. Ei saa unohtaa sitä, että tämä asetus tulee olemaan seuraavat 50 vuotta voimassa. Tämä antaa valmistajille varmuutta. L-ajoneuvojen valmistajat, äm, valmistajien joukossa on paljon pieniä yrityksiä ja tuoteluokat keskittyvät muutamiin pieniin tuotteisiin. Ja tällä markkinoilla ei ole pelkästään eurooppalaisia tuotteita, vaan globaalit, tässä on markkinat, jotka ovat globaalit. Valmistajille pitää olla mahdollisuus pitkäaikaisiin investointeihin. Lisäksi meidän pitää olla tietoisia siitä, että asetuksen säännökset, niillä on suora vaikutus sisämarkkinoihin Euroopassa. Nimittäin niin, että tässä vaikutetaan teollisuuden alaan joka, jossa, jolla ei ole tähän mennessä eurooppalaisilla säännöksillä säädelty toimintaa. Olen lähden siitä, että hyvin tasapainoisella asetuksella ja komissio on tässä sitä mieltä, että esittelijän ehdotus on tasapainoinen. Tämä poistaa kilpailun vääristymiä. Muutamat valmistajat varmasti eivät pysty noudattamaan näitä säännöksiä, muutamia säännöksiä, jotka annamme. Pitäisikö meidän siis hyväksyä se? Lisäksi on tärkeää sopeuttaa tuotteet meidän aikaamme. Tuotteiden pitää olla ympäristöystävällisiä, niiden pitää tarjota enemmän turvallisuutta ja ympäristöystävällisyyttä. Tämä on kuluttajien edun mukaista ja meidän pitää edustaa täällä kuluttajien etua mutta myös valmistajien taloudellisuutta. Olen samaa mieltä esittelijän kanssa siitä, että asetuksen soveltamisala on, siinä on parantamisen varaa. Muutamien kategorioiden pitää olla selkeämpiä ja tässä on kyse sekä kevyistä moottoriajoneuvoista että muista ajoneuvotyypeistä, jotka, joita tyyppihyväksyntä ei koske. Tässä on kyse siitä, että tietylle tuotteelle pitää tehdä omia säännöksiä vai pitäisikö ehkä tehdä standardeja tiettyjen, äm, tiettyjen tuotteiden suhteen, kuten esimerkiksi ATV äm, eli maastoajoneuvot. En itse asiassa itse tiennytkään, että on näin paljon erilaisia ajoneuvotyyppejä. Tässä on keskeistä meille ei pelkästään se, mikä markkinaosuus näillä tuotteilla on, vaan se, missä ja milloin niitä käytetään. Olen samaa mieltä herra Pandekapin kanssa myös siitä, että L-ajoneuvojen käyttö on vähäisempää kuin muiden ajoneuvojen käyttö, mutta niiden osuus päästöistä on silti pelottavan korkea. muutamat tutkimukset osoittavat, että Teknologia klassisissa moottoripyörissä on hyvin pitkällä. Muissa saman luokan ajoneuvokategoriassa ympäristöystävällisyys ei kuitenkaan ole näin hyvää. Teknisesti moni asia olisi jo mahdollista. Ympäristönäkökulmista tiettyjen, tiettyjen, tiettyjä ajoneuvotyyppejä pitäisi tässä edistää. Sama pätee jarrujärjestelmiin. Tästähän herra Manderskin jo puhui. Tämä on mielestäni hyvin paljon puhuva äm, tilasto, nimittäin liikennekuolemat. Voidaan todeta, että, että äm, kaksipyöräisillä ajoneuvoilla niiden osuus liikennekuolemista ei ole ollenkaan vähentynyt niin kuin muut liikennekuolemat, vaan näiden kaksipyöräisten ajoneuvojen aiheuttamat liikennekuolemat ovat sen sijaan nousseet, joten tässä pitää äm, toimia. ABS-jarrujärjestelmien käyttö moottoripyörissä voisi auttaa asiasta, vaikka se ei olekaan ratkaisu kaikkiin ongelmiin. Mutta hyvin äh, äh, realistista on se, että ABS-jarrut äh, moottoripyörissä ja skootterissa saattaisivat e-, estää tiettyjä liikennekuolemia. Mielestäni CBS taas ei ole mikään vaihtoehto tälle järjestelmälle. Moottoripyörä ei ole mikään auto, konepeltiä ei voi avata ja kaikkia teknisiä uudistuksia ei voi käyttää. ABS-järjestelmien käyttö on teknisesti mahdollista. Valmistajien velvoittaminen tällaiseen muuttaa tietysti ajoneuvojen suunnittelua ja hintaa. Ja kuten nykyään me näemme, muutamien vuosien päästä olemme ehkä ihan aivan eri tilanteessa. Muistutan, että asetus ei päde kaksi vuotta, vaan 15-20 vuotta. Liikennekuolemien väheneminen riippuu myös turvallisuusteknisestä kehityksestä. Eli meidän pitäisi ottaa nyt teknisesti toteutettavat aspektit mukaan. Eli meillä on teknistä kehitystä, joka kor- korottaa ajoneuvojen turvallisuutta. Näin voidaan, näin voidaan aina enemmän vähentää liikennekuolemia. Valitettavasti kuitenkaan tekniset velvo- velvoitteet, niiden vastassa ovat aina taloudelliset näkökulmat. Hyvät kollegat, esittelijänä minä seuraavassa, seuraavissa kokouksissa toivon, että pääsemme kompromissiin. Olen kiitollinen herra Vannekampille ja olen varma, että pääsemme konsensukseen nopeasti. Olen kiitollinen tästä yhteistyöstä ja onnittelin kollegaani tästä hyvin tasapainoista työasiakirjasta. Kiitos. Thank you. <clears throat> Thank you, Mrs. Gebhardt. Kiitoksia, Rova Seuraava puhuja on Rova Martin Euroopan unionin komissiosta. Olkaa hyvä. Kiitoksia, hyvää iltapäivää. Hyvin lyhyesti, rouva puheenjohtaja. Kiitoksia, että komissio saa mahdollisuuden kommentoida. Pidämme oikein hyvänä esittelijän pyrkimyksiä ja varjoesittelijöiden pyrkimyksiä saada meitä valistettua tästä aika monimutkaisesta ehdotuksesta ja olemme tietysti täysin käytössä koko prosessin aikana ja tarjoamme tietoehdotuksestamme pyydettäessä, mutta olemme tyytyväisiä, että tämän työasiakirjan myötä keskustelu keskittyy pääasioihin, jotka nyt tässä pelissä ovat. Thank you very much. Kiitoksia. Aikataulu on tiukka. Mutrava Jaakob, jos teillä on jotain sanottavaa, olkaa hyvä ja tervetuloa. Voitte antaa oman panoksenne keskusteluun. tájékoztatást adnék önöknek, és a hozzászólásokat is nagyon szépen köszönöm. Kiitoksia puheenvuorosta. Haluaisin kiittää myös näistä kommenteista ja kiittää herra eh, esittelijää tästä mietinnöstä, herra Vanden Meidän työryhmämme jatkaa tätä työtä ja kerron. Voin, minun täytyy korostaa sitä, että tällä hetkellä on kaksi projektia hyväksynnässä. Toinen koskee traktoreita, traktoreita toinen taas E-luokkaa. Kun näitä asioita käsitellään, yritämme toimia tässä rinnakkaisesti ja yritämme rinnakkain hoitaa samantyyppisiä sääntöjä näissä luokissa. Tämä hiukan tietysti pidentää työtä työryhmässä. Todennäköisesti tätä asiaa käsitellään myös Puolan puheenjohtajakaudella. Minä pyytäisin teitä ottamaan tämän huomioon sitten, kun te käsittelette tätä asetusta. Kiitoksia vielä, että sain puheenvuoron. Thank you. And now final... Kiitoksia sitten lopuksi esittelijämme voisi tehdä yhteenvedon. Herra Van de Kamp. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos myös varjoesittelijälle, kiitos komissiolle ja kiitos neuvostolle kaikista huomautuksista, jotka olen täällä saanut. Me tietysti seuraavina kuukausina käsittelemme edelleen tätä hyvin teknistä asiakirjaa ja olisi todella mukavaa, jos Rova McClarkin ja jos Rova McClarkin voisi edelleen tulevaisuudessakin korvata tällä herra Harborin, mutta ehkä näin ei tule olemaan niin todellakin. Kyllä herra Harborkin on aivan, aivan uk. Nyt vielä lyhyesti näistä sähköisistä polkupyöristä. Jos ne jätetään huomiotta, niin silloin sillä on etuja ja haittoja. Jos ne jätetään soveltamisalan ulkopuolelle, on, se on yksinkertaisempaa, mutta on monia teollisuuden toimijoita, jotka haluaisivat sääntelyä koko markkinoille, ja Rova Ryle ja Rova Gebhardt, heidän kanssa haluaisin puhua tästä, äm, otammeko nämä soveltamisalaan vai ei ja mikä aikataulu tässä tulee olemaan, siitäkin pitää keskustella. Tässähän on kyse myös määräajoista. Ja ennen kaikkea ympäristövaatimukset tulevat olemaan tärkeitä. Herra Manders puhui alkuperämerkinnöistä. Minä Öm, otan tämän kyllä huomioon. En kuitenkaan tiedä, sopiiko tämä mukaan tähän asetukseen. Siitä pitää puhua komission kanssa. Voidaanko tämä ottaa mukaan tähän asetukseen? Eli puhumme tästä komission kanssa. Olen oikeastaan samaa mieltä teidän kanssanne. On paljon väärennettyjä öm, italialaisia skoottereita markkinoille ja sitä vastaan pitää tehdä jotain. Ja kiitos myös Rova Gebhardilta näistä kommenteista lähden siitä, että Rova Westfalin nämä kommentit saan myös kirjallisina myöhemmin. Sitten näistä jarrujärjestelmistä ja liikennekuolemista. Haluaisin vielä sanoa, että 18. maaliskuuta matkustamme Esseniin Saksaan. Sinne ja su- suunnittelen myös vierailua Salzburgissa Itävallassa. Siitä kerron kuitenkin yksityiskohdat myöhemmin ja saatte myös ohjelman. Yksi kysymys vielä komissiolle, jos sallitte. Me olimme Dukatin tehtaissa Boloniassa ja siellä kuulimme tämän käsitteen traction control – Tämä ei ole tyyppihyväksynnässä mukana. Ehkä komissio voisi, voisi vielä sanoa, miten tämä traction control, miten sen kanssa voisimme toimia. Kiitos rouva puheenjohtaja näistä kaikista kommenteista. Nyt meillä on sitten seuraavana kuuleminen ja sen jälkeen esittelen lopullisen mietinnön. Kiitos paljon. Thank you. Um... Kiitos. Olemme niin kiireisiä, että Täytyy mennä seuraavaan kohtaan, joten mahdolliset kysymykset pitäisi käydä kahdenvälisesti. Seuraava kohta koskee radiotaajuuspolitiikkaa, josta olisi pitänyt keskustella viime kerralla. Mielelläni annan puheenvuoron esittelijälle, Rouva Korholalle. Kiitos kovasti ohjelma pyrkii harmonisoimaan taajuuksia EU:ssa. Se on todellakin merkittävä askel, kun halutaan varmistaa taloudellisin ja sosiaalisesti optimaalisin käyttö tälle julkiselle hyvälle. Taajuuspolitiikka on komission lippulaiva-aloitteen, digitaalialoitteen ytimessä ja Tähän liittyy monia muista politiikkatavoitteita laajemmasta 2020 toimintaohjelmasta. Niihin voidaan tukeutua komission. Luvut osoittavat, että koordinoitu taajuushallinnointi voi antaa taloudellista pontta 44 miljardia jopa EUn talouteen olisi vaikutusta optimaalinen ja tehokas allokointi taajuuksille ja niiden hallinta. Siihen liittyy monisia sosiaalisia, taloudellisia ja kulttuurisia etuja kansalaisille ja sillä pyritään edistämään kilpailukykyä ja teollisuutta. Ja pyritään saamaan aikaan yhtenäismarkkinat tältäkin osin palveluille ja hyödykkeille. Kuten kaikki tiedämme, matkaviestintäala on kasvanut räjähtymismäisesti ja jatkaa Kasvu jatkuu edelleen nyt. Tablettipiiseiden, donglaitteiden, älypuhelmisten lukumäärä kasvaa yhtä nopeasti. Langaton laajakaista on myös tärkeä asia, kun pyritään saamaan koulutus, terveys, hallintopalveluja sähköisesti. Täytyy varmistaa, että kaikki kansalaiset pääsevät käyttämään uusia innovatiivisia palveluja. Eurooppa ei voi jäädä jälkeen ei ole epäilystä siitä, että tarvitaan lisää taajuuksia langattomalle laajakaistalle. Taajuuksien harmonisointi myös aletaan kustannuksia matkaviestintäverkkojen käyttöön ja matkaviestintälaitteiden käyttöön. Siinä vältetään haitallista rajat ylittävää interferenssiä ja sillä pyritään rohkaisemaan myös tutkimusta ja tuotekehitystä innovointia. Haluan sanoa, että olen samaa mieltä esittelijän kanssa päävaliokunnassa, asiasta vastaavasta valiokunnassa Högmarkin kanssa, että parlamentilla pitäisi olla kunnianhimoiset tavoitteet. Jos ei olisi kunnianhimoisia tavoitteita, niin Eurooppa jäisi jälkeen muista maailman alueista, kun puhutaan innovaatioista, tuottavuudesta ja yrittäjyydestä. Erityisesti esimerkiksi Yhdysvalloissa on todellakin allokoitu paljon tässä matkaviestintäalalle. alalle. 1200 megahertsiä ainakin langattomille on meidän tavoitteemme. Sitten tämä 790-862 MHz-alue on olennainen osa sitä, että saadaan digitaalisen toimeenpanemaan tavoitteet toteutettua. Tämä prosessia pitäisi toteuttaa niin nopeasti kuin mahdollista ei, ja viimeistään 2013. Minun mielestäni taajuuspolitiikkaohjelman pitäisi olla strateginen asiakirja. Euroopan toimialat, teollisuus vaativat sääntelyvarmuutta ja jos toimiala on riippuvainen taajuuksista, niin täytyy katsoa pitkälle tulevaisuuteen 2015 vuoden jälkeen, jotta he voivat suunnitella suuret investoinnit varmuudella, jota taajuuspolitiikka tai sillä varmuudella, että taajuuspolitiikka kasvaa ja voidaan saada aikaan tarvittavat investoinnit Euroopan hyväksi. Sitten Kulttuurivaliokunta näkee, että jos meillä on, kun esimerkiksi tavoitteet se asettaisi kulttuurivaaranlaiseksi asian päinvastoin, tästä täysin lisää välineitä, jotta voidaan välittää kulttuuria. Meidän pitäisi sopeutua teknologisiin muutoksiin ja varmistaa, että televisioon, televisiota voidaan päästä katsomaan kaikkialta, kaikilta platformeilta, matkaviestintäplatformin mukaan lukien, taajuutta langattomalle laajakaistalle. Se voidaan tehdä niin, että kunnioitetaan nykyistä lähetystoimintaa satoja kanavia on jo olemassa ja kehittävä teknologia voi tuoda tehokkuutta ja tuoda sitä tulevaisuudessa lisää. tarkistusta. 16 koskee tätä. Tulevaisuudessa lähestymisen harjoittajat voivat USF-kaistalta siirtyä 200 MHz ja siitä vielä 2 GHz. 700-800 MHz Tämä on hyvin teknistä, niin sitä voidaan VHF 30-300 MHz ilman, että on suuria kustannuksia, että menetetään kapasiteettia ilman, että tehdään maailman radiokonferenssissa poliittisia päätöksiä 2016. Siirtymä tapahtuisi sitten 2020 ja siitä eteenpäin. Siirtymäkustannukset pitäisi kompensoida, jos tarvitaan sitä. Tämä on tarkistus 16. Sitten langattomat mikrofonit. Tapahtuman järjestäjät äh, toivovat, että harmonisoitaisiin näitä taajuuksia. Tämä helpottaisi artistien toimintaa. Ja näin tajuudet voisivat olla niille, näille laitteille samat kautta Euroopan. Tämä voitaisiin asettaa korkeammille taajuuksille yli 1 GHz. Tarkoitus 18 koskee tätä. Tällä hetkellä taajuudet ovat jäsenvaltioiden välillä erilaiset ja myöskin eri alueiden välillä yhden maan sisällä erilaiset. Tästä on hyttunut monia ongelmia kiertäville taiteilijoille. Kilpailusta tietysti haluamme painottaa kilpailun merkitystä se on olennaista, kun halutaan varmistaa ja kuluttajaystävälliset hinnat. Olen kuitenkin vähän epäilevänä sitä, että käsitellään yksityiskohtaisesti velvoitteita, joita asetettaisiin EU-tasolla matkaviestintäpalvelujen tarjoajille 800 MHz kaistalla. Kattavuus- ja nopeustavoitteet 2020 vuodelle koskien laajakaistaa niitä pitäisi tukea intensiivisesti. On kuitenkin monia tapoja päästä tähän ja tilanne on hyvin erilainen eri jäsenvaltioissa. Sen vuoksi ehdotan, että jätämme jäsenvaltioiden päätettäväksi, mitkä ehdot ne haluavat, millä ehdolle ne haluavat huutokautua 800 MHz kaistan. Ja miten näitä muita tavoitteita käsitellään. 6 ja 7 tarkistukset koskettelevat tätä. Samasta syystä toimintaohjelma ei ole paikka, jossa äh, kaistojen blokki suuruudet pitäisi ja lohkokovat pitäisi päättää, 7 ja 8 tarkoitukset ja ehdot, jotka koskevat virtuaalipalveluntarjoajia ja sen valtioiden pitäisi olla vastuussa sitä, että varmistetaan asianmukaiset kilpailuehdot. Jotkut sidosryhmät ovat ottaneet esille huolenaiheita interferenssiasioista, en ole varma, onko tämä strateginen korkeatasoinen asiakirja keskustella tästä asiasta. Tekniikka kehittyy koko ajan ja uusia standardeja tulee keskusteluun, joilla voitaisiin interferenssiasioita ratkaista. Harmonisointi itsessään myöskin poistaa rajaluoilla inferenssiongelmaa. Kun vapautetaan kaistaa, niin tietysti siitä tulee tiettyjä ongelmia erityisesti kulut, kustannuksia sellaisille sektorille, joiden täytyy uusiin kaistoihin sopeutua. Jäsenvaltiot ovat vastuussa asianmukaisesta kompensaatiosta näistä lisäkustannuksista, jos on tarpeen. Ja seuraava puhuja on Rova Schaldemos. Tack för det, fru tack för øh, en god... Kiitos puheenjohtaja. Ja kiitos tästä oikein hyvästä mietinnöstä, jonka olette tehneet. Voin tukea mm, Melkein kaikkia kohtia tässä on tärkeää, että meillä on kunnianhimoisia tavoitteita ja meidän pitää huolehtia siitä, että tämä on todellakin strateginen poliittinen ohjelma. Tämä on todella tärkeä tavoite. Olen myös sitä mieltä, että meidän pitää olla äm, äh, tarkkoja siitä, että tämä on strateginen resurssi ja tämä on todellakin rajallinen resurssi. Siksi meidän pitää myös tavoitteiden ja painopisteiden suhteen olla hyvin selkeitä. Oma ryhmäni näkee asian näin. Meidän pitäisi tietysti toisaalta huolehtia siitä, että tämä ohjelma antaa yrityksille mahdollisen tuottaa tiettyjä palveluja, mutta toisaalta on myös tärkeää, että on tasapainoa ja otetaan, otetaan huomioon yleide, yleishyödyllisyys, eli yleishyödylliset edut. Esimerkiksi niin sanottut yleisradiot ovat sanoneet, että se, mikä, mitä ITRE-valiokunnassa on ehdotettu, se menee liian pitkälle. Siksi minä haluaisin esittää tiettyjä tarkistuksia, jotka käsittelevät sitä, että yleisradiolle annetaan edelleen tietyt mahdollisuudet, Teen tämän, sillä tämä todellakin on kunnianhimoinen ehdotus. Haluaisin mainita lisäksi, että olen Rova Korholan kanssa samaa mieltä siitä, että eri jäsenvaltioiden pitää huolehtia siitä, miten kilpailu, miten sitä käsitellään konkreettisesti. Tässähän on eroja eri maiden välillä. Meidän pitäisi keskittyä erityisesti ongelmiin, erityisesti myös yleisradioiden suhteen. Kiitos. Thank you very much. And next. Kiitos kovasti. Ja seuraavana herra Kreutzmann. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Kiitos puheenjohtaja. Toivotan teille onnea tämän lausunnon suhteen. Minä haluaisin tehdä kaksi huomautusta. Ensinnäkin taajuuksien vapauttaminen mobiilipalveluille ja harmonisointi ja taajuuksien antamisen harmonisointi EU-tasolla. Komission tavoite on tässä, että 8 megahertsin taajuus taajuus ylijäämässä vuoteen 2013 asti tai vuoteen 2015 asti vaiheittain avataan kilpailulle, jotta uudet palvelijat, palvelunantajat voivat osallistua ja myös maaseudulla asuville ihmisille annetaan mahdollisuus käyttää laajakaista palveluja. Ja mehän toteamme yhä uudelleen, että kaapelinetti maaseudulla on epätaloudellinen ja tällainen mobiililaajakaista olisi todellinen vaihtoehto. Tietysti meidän pitää välttää tässä häiriöitä, sitten tämä toinen taajuusylijäämä. Meidän pitää vaiheittain avata kilpailua ja meidän pitää todistaa, että tässä tämä ei tapahdu, tapahdu maanpäällisten lähetysten kustannuksella, sillä 60 prosenttia kotitalouksistaan käyttää maanpäällisiä lähetyksiä. Siksi tämä on hyvin tärkeää. Eli tämä tätä huomioon lähitulevaisuudessa. Ähm, se on myös tehokasta ähm, mobiilipalveluihin ähm, verrattuna. Ja näin meidän pitäisi edistää kilpailua, jossa teknologia myös kehittyy. Mahdollinen ratkaisu olisi se, että taajuudet maapallisessa lähetyksessä eristettäisiin niin, että ne eivät häiritse toisiaan. Tietojeni mukaan tämä on mahdollista. Öm, oman maani talousministeriöstä näin ilmoitettiin. Kuten kollega Schaldemose sanoi, meidän pitää varmistaa, että yleisradiolla on maanpäällisiä lähetyksiä esimerkiksi suurissa, suurilla taajama-alueilla, esimerkiksi Berliinissä Saksassa, tämä on hyvin tärkeää. Mutta jos ei teknisesti ole mahdollista, niin meidän pitäisi ottaa molemmat käyttöön. Eli näin voitaisiin palvella eri tarpeita maaseutualueella ja sitten kaupunkialueella. Maaseudulla nopea internetyhteys on erityisen tärkeä kehitykselle. Ennen kaikkea keskiluokalle tämä on tärkeää. Ja näin ennen kaikkea, ennen kaikkea tämän voimme tarjota laajakaistalla Saksalla, Saksassa esimerkiksi äm, yrityksiin. Yritysten pitää antaa äm, tuoda laajakaistayhteydet ensiksi maaseutualueelle ja sitten kaupunkialueelle Ehkä tämä olisi myös EU-ssa ratkaisun mahdollisuus. Tietysti Saksassa moni asia on mahdollista, sillä meillä on hyvä ostovoima ja meillä on tietyt mahdollisuudet velvoittaa palvelunantajat tiettyihin asioihin. En tiedä, olisiko tämä mahdollista myös muissa maissa, mutta järkevää olisi, se ehkä kuitenkin, jotta maaseutualueella voidaan antaa mahdollisuus. Olen samaa mieltä Rova Korholan kanssa siitä, että jäsenvaltioiden pitäisi päättää itse näistä taajuuksista, mutta silti tärkeää on EU-tasolla koordinointi ja harmonisointi. Siksi pitäisi olla teknisiä parametreja, jotta voidaan koordinoida jäsenvaltioiden välillä – tässä on kyse myös siirtyminen maanpäällistä lähetyksestä mobiilipalveluihin. Sisämarkkinoiden toiminnalle on erityisen tärkeää koordinointi taajuuksien harmonisoinnin ja taajuuksien standardoinnin välillä, jotta esimerkiksi lääketieteelliset laitteet toimivat teknisesti, no, teknisten normien kannalta samalla tavalla joka puolella Eurooppaa. Tässä on myös taloudellisia mahdollisuuksia ja tietysti kuluttajien valinnanvaraakin tässä kasvatetaan samalla. Kiitos. Thank you very much. And next speaker is... Kiitoksia. Seuraava puhuja Engström vihreiltä. Thank you. Um... Kiitoksia. Kiitoksia. Ensinnäkin haluaisin olla samaa mieltä kaikkien aikaisempien kanssa. On todellakin järkevää harmonisoida taajuuksia mahdollisimman pitkälti Euroopassa – Näin voidaan palvella koko väestöä. Siinä on todellakin suurta järkeä. Sitten olisin samaa mieltä Rova Saldemosen kanssa sikäli, että kun asetetaan erityisiä sääntöjä laajakaistataajuuksille, niin voimme jättää jäsenvaltiolle tämän olosuhteet Ruotsin ja Belgian välillä esimerkiksi ovat sellaistakin varsin erilaiset. Meillä on Ruotsissa paljon maaseutualuetta, jossa kukaan ei juurikaan asu, joten tämä olisi vaikea tilanne Belgian kannalta, jos toimittaisiin samalla tavalla. Siitä olemme samaa mieltä kaikki. Sitten haluaisin korostaa yhtä asiaa. Minun ymmärtääkseni periaatteessa 800 megahertsin taajuudet on jo varattu mobiilille palveluille Ruotsissa. Tätä on jo toteutettukin ja se toimii oikein hyvin. Mutta mitä tulee sitten taajuuteen alle 800, jota käytetään digitaaliseen TV-lähetystoimintaan maan pinnalla, niin todellakin varoittaisin sen, sitä, sen puolesta, että otettaisiin tämä pois TV-lähettäjältä, annettaisiin mobiiliteollisuudelle. Meidän ei, ei pitäisi yliarvioida teknologista teknologian kehityksen nopeutta ja koska voi tietää, mitä tulee tapahtumaan. Mutta vieläkin tärkeämpää on ottaa huomioon se, että esimerkiksi Ruotsissa analoginen järjestelmä on nyt loppunut ja digitaalinen TV on, on kaikkialla käytössä. Monet kuluttajat ovat ostaneet uusia, uusia liitteitä TV-ruutuja. Jos nyt kerrotaankin kaikille näille kuluttajille, että teidän uusi TV ei enää toimikaan tai joudutte hankkimaan tällaisen erilaisen kaukosäätimen tai digiboksin, silloin kyllä ihmiset suuttuvat ja minä itse muuten tulen kuulumaan tähän joukkoon, joten todellakin varoittaisin tällaista toimintaa vastaan. Ja sekin seikka, että puolitoista vuotta sitten tästä päätettiin telekompakettissa, että annetaan 800 MHz mobiilioperaattoreille. On erittäin tärkeää, että emme tee päätöstä yhtenä vuonna ja sitten muuta sitä hetken kuluttua. Mehän tarvitsemme varmuutta investointeja varten ja myös kuluttajille ja yrityksille. Tässä on oikeastaan minun pääajatukseni. Meidän pitäisi pitää tämä ala alle 800 TVlle, mutta muuton sitten harmonisaatiossa on kyllä suurta järkeä. What about the other members? I, I think somebody was asking. Yeah, it was Mrs. Please. Rouva Stiiler, hyvin lyhyesti. Hyvin lyhyesti. Olen samaa mieltä sen kanssa, mitä Engström ja Morsi sanovat tarpeesta käsitellä julkisen sektorin lähetystoimintaa. Se on hyvin tärkeää. Haluaisin kysyä kysymyksen näistä aikatauluista, koska UK siirtyminen digitaaliseen Siihen liittyy asioita siihen, että miten varmistetaan, että kaistaa on käytössä, mutta tiettyä jouttavuussa pitää olla. Onko se 12 kuukautta, 18 kuukautta ja tiedän, että definitiivisesta aikataulusta on puhuttu, mutta onko siinä joustavuutta, koska se todellakin auttaisi niitä, että onko se 12 vai 18 kuukautta. Siis aikataulujen joustavuus on kysymykseni. Ehkäpä komissio haluaisi vastata. Herra Thank you very much, Madam Chair. Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia rouva esittelijä erinomaista mietinnöstä. Olen kiitollinen mahdollisuudesta vastata hyvin lyhyesti joihinkin esille otettuihin kohtiin, mukaan lukien tämä viimeinen kysymys. Jos voisin yksilöidä muutamia teemoja. Komission huolenaiheena on aina ollut varmistaa, että kaikki televisiotoiminta, myös julkinen, on tehokkaasti suojeltu ja sillä on välineet kehittää sekä high definition televisiota ja kolmiulotteista televisiota ja 3D-televisiota ja sitä täytyy suojella. Mutta sitä ei pidä tehdä, että tehdään nyt päätöstä teeskennellä, että tietäisimme, mikä teknologia sitten on viiden, seitsemän vuoden päästä. Ja koko perusta komission ehdotukselle on jättää nämä asiat auki. Ja että asianmukainen arviointiprosessi sitten on, jossa voidaan katsoa myös tulevaisuudessa objektiivisesti sitä, miten lähetystoiminta, laajakaista ja lähetystekniikka kehittyvät ja miten niitä käytetään. Olemme jo harminosoituneet huomattavan määrän kaista langattomalle laajakaistalle ja komissio tietysti edelleen vaatii, että operaattorit ja jäsenvaltiot käyttävät sitä tehokkaasti ja heillä on myös todistustaakka siitä, että he käyttävät tehokkaasti taajuuksia. Ja vaikka on totta, että saatetaan nyt jo keskustella asioista, jotka liittyvät muiden kaistojen kehitykseen, niin kaikki päätökset, jotka nyt tehdään, niin niillä on vaikutus operaattoreihin ja tietysti myös kuluttajiin. Ihan jo viiden, seitsemän vuoden päästä ei pidä sulkea ovia mutta täytyy lähteä yksityiskohtaiseen konsultointiprosessiin kaikkien tahojen kanssa, johon liittyy pitkän aikavälin suunnite- äh, muutokset, jotka saavat tapahtua. Ja tietysti yhteislainsäädäntö ja parlamentti, sillä annetaan mahdollisuus sitten kun olemme valmiita tekemään ehdotuksia muutaman vuoden päästä, niin esittämään kansansa siitä, miten asiat ovat kehittyneet siihen mennessä. Interferenssi on jälleen asia, jossa teknisessä harmonisointisäännössä, jotka olemme ottaneet käyttöön mukaan lukien 800 MHz kaista, niin siinä täytyy olla päähuolena, että suojellaan palveluntarjoajia, erityisesti televisiota, mutta muitakin julkisia palveluita, jotka vaativat suojelua ja niillä edelleen on tarve saada käyttöönsä taajuuksia. Ja olen kiitollinen kaikille ryhmille parlamentissa, jotka ovat järjestäneet sarjan keskusteluja ja kuulemisia, joten olemme edelleenkin käytössä ja vastaamme yksityiskohtaisiin ja teknisiin kysymyksiin, joita jäsenillä tietysti saattaa olla. Meitä voi, meihin voi ottaa yhteyttä sihteeristön kautta, joten käsitellään näitä yksityiskohtia, mutta ehkäpä vastauksena kysymykseen, joka erityisesti kysyttiin, 800 MHz kaistasta ja aikataulusta komissio ehdotuksessaan on painottanut tarvetta, että EUn täytyy mennä eteenpäin päivämäärällä 2013. Se on yhtenäismarkkinoiden kannalta hyvä, kuten täällä on argumentoitu, sillä myös varmistetaan solidaarisuus kolmansia suuria kolmansia maita kohtaan, joten saadaan interferenssiasioissa painoa neuvotteluihin. Mutta ja avoin meka- mekanismi tulee poikkeuksille 2015 vuoteen asti ja maat kuten UK, jossa selvästikin on syitä siihen, miksi kaistoja ei voi vapauttaa olympialaisten takia ja muutenkin, niin jäsenvaltiot voivat suunnitella taajuuksia täysin avoimesti, niin että annetaan investointimahdollisuuksia operaattorille. Muillakin mailla on tärkeitä huolenaiheita tästä ajasta, joka vaaditaan transitioon, ja tässä poikkeusmekanismi, jota ehdotetaan, sen pitäisi ottaa huomioon nämä huolenaiheet täysin ja objektiivisesti. Kiitoksia. Ähm. Kiitoksia. Olemme aikataulumme kovin tiukka. Haluan vain sanoa, että Minua rohkaisee se, mitä komissio juuri sanoi. On erityisen tärkeää, että ei pitäisi kuvitella, että maailma on valmis ja kaikki teknologiset innovaatiot ovat jo olemassa. Viisas lainsäätäjä asettaa kannusteita eikä esteitä. Ja minua rohkaisee myös se, kun kuulin teidän kaikkien puheenvuorot. Puhuitte järkevästi ja yhdessä pystymme saamaan järkevän ratkaisun tässä hyvin tärkeässä asiassa. Ja toivon, että teemme yhteistyötä rakentavalla tavalla. Olen valmis jättämään teidän kanssanne lisätarkistuksia ja niin edelleen. Ja seuraava aiheemme on herra Mandersin aihe aikapulan vuoksi yritämme pitää asian käsittelyn hyvin lyhyenä. Sopiiko se teille, herra Manders? Uh, itse asiassa halusin käsitellä tästä, tätä Andoraa koko illan. No ei hauska kuulla, että tämä parlamentti... Niin, anteeksi. Puhun siis aivan lyhyesti vain. Um, eli tässä on kyse siitä, että hyväksytään, hyväksytään um, Inta-valiokunnan päätös. Olen itse tämän valiokunnan valiokunnan jäsen, ja tällä ei pitäisi olla mitään kielteisiä vaikutuksia sisämarkkinoihin, ja toivon, että kollegani voivat hyväksyä tämän lausunnon ja voimme äänestää asiasta. Siinä kaikki, kiitos paljon. Mr. Swan. Ja Herra Schwab, kiitoksia puheenjohtaja. Kun radio tai yksittäin sanonut mitään, niin nyt haluaisin kuitenkin varjoesittelijän sanoa tästä tärkeästä lausunnosta valiokunnalta. Kollega Manders on ollut laatia tässä ja hänellä on ollut ryhmäni tuki ja olemme samaa mieltä siitä, että tämä sopimus, joka koskee kansallista kauppaa, sillä ei, ole, sillä ei saa olla mitään negatiivisia vaikutuksia yhteismarkkinoihin ja näin voimme hyväksyä kollega Mandersin ehdotuksen. Thank you. This is, this... Kiitoksia. Nyt tämä menee kovin joustavasti. Chris van Kriken komissiosta, olkaa hyvä. Um, thank you. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin pystyn puhumaan lyhyesti. Ensin haluaisin kiittää esittelijää herra Mandersia erinomaisesta työstä ehdotuksessa. Mielestäni hän tässä tiivistään varsin asianosuvasti osuvasti koko ehdotus. Päätavoitteenahan tässä on varmistaa, että kauppa EUn ja Andoran välillä jatkossakin kulkee sujuvasti, vaikkakin samalla pyritään säilyttämään korkean tasoinen tullivarmuus aivan VTOn standardien ja sääntöjen mukaisesti. Me olemme panneet merkille teidän esittämänne huolet ja me olemme on pyydetty, että tämä ei kielteisesti vaikuttaisi mitenkään sisämarkkinoiden toimintaan. Kyseinen ehdotus periaatteessa koskee tavaroiden vapaata liikkuvuutta. Mitä tulee sitten tähän laajempaan keskusteluun, miten tämä vaikuttaa sisämarkkinoihin, niin viittaisin tässä vain tuloksen, joka saatiin viime vuoden joulukuun yleisten asioiden neuvoston kokouksesta. Siellä sovittiin, että pitäisi laatia tällainen analyysi siitä, onko mahdollista integroida tällaisia mikrovaltioita mukaan lukien tietenkin Andorra vielä otettaisiin mukaan sisämarkkinoihin. Tämä on tämä laajempi konteksti. Se ei kuulu suoraan omaan toimialaani, mutta olen täysin vakuuttunut siitä, että teidän valiokuntanne ja parlamentti on täysin mukana ja saa tietoja tämän analyysin antamista tiedoista. Kiitoksia puheenjohtaja. Um. Kiitos kovasti märkätarkistuksia. Toinen maaliskuuta kello 12. Ja haluan ottaa esille, että tätä koskee hyväksyntämenettely ja parlamentti voi vain hyväksyä tai hylätä lakiehdotuksen ehdotetussa muodossa. Haluaisin vain selventää on vain mahdollista tehdä tarkistuksia perustelun ja sanoa sitten vain kyllä tai ei. Joten näyttää siltä, että parlamentti on toimintassa järkevästi. Kiitoksia. Kiitoksia tästä selvennyksestä. Edellisestä kohdasta minun täytyy sanoa, että unohdin kertoa määräajan tarkistuksille. Ehkä olen niin innoissani. Se on 4. maaliskuuta kello 12. Ja toinen asia, jonka unohdin sanoa, on kysymyksen Rova Styler. Henkilökohtaisena minipiteenä niin sanon, että meidän pitäisi pidättäytyä tähän päämä, äh, määräaikaan 2013. Ihan muutamin poikkeuksin, jos todellakaan ei voida noudattaa määräaikaa. Tässäkin tarvitaan tällaista varmuutta. We go to the presentation. Sitten mennään sähköisen kaupankäynnin työryhmän esitykseen herra Arias. Bueno, en primer... Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin olemme jakaneet tämän esityksen. Me olemme jakaneet tämän tekstin, jos te, teillä kaikki eivät ehkä näe ne tälle taululle. Ja ehkä te muistattekin, että tämä löytyy myös jatkossa tämä esitykseni. Sitten meillä ei ole paljon aikaa, joten menen heti tähän asiaan. Niin kuin tässä valikunnassa on jo paljon keskusteltu, sähköiset markkinat ovat, ovat, on väline, johon liittyy suurta potentiaalia. Näin voidaan parantaa kilpailukykyä eu taloudessa ja täydentää sisämarkkinoita edessämme. Nyt on tilaisuus muuttaa tämä etu valtti todellisuudeksi. Ensimmäinen analyysi tämänhetkisestä suunnitelmasta sähköisen kaupan kohdalla Euroopassa. Toisaalta on erilaisia teknisiä kaupallisia esteitä vanhentunutta lainsäädäntöä ilman kannusteita yrityksille, eikä ole valvontamekanismeja, jotka varmistaisivat toimivaltuuksien oikeudenmukaisuuteen. Sitten, koska puuttuu avoimuutta ja informaatiota, ja tämä aiheuttaa epävarmuutta ja puuttuu luottamusta, kuluttajan luottamusta asiaan. Tämä skenaario aiheuttaa sen, että tässä sähköinen kauppa on kärsinyt toimivaltuudet eivät ole selvästikään riittäviä, mutta mihin sitten haluaisimme päätyä? Mikä on toivottua? Minun mielestäni tässä tarvitaan lainsäädännöllistä selkeyttä ja valvontamekanismeja, jotka takaavat hyvien käytäntöjen toteutumisen ja kannustimia tarvitaan myyjillä kaupankäyjille sähköisessä kaupassa. Sitten turvallisuutta ja takeita turvallisuutta ostajille ja sitten myös yhteydenmukaista sääntöjä ja pitäisi päästä näistä teknisistä esteistä eroon. Ja yhteyksien pitäisi olla varsin laadukkaita. Näissä ihanteellisissa puitteissa voisimme olla kilpailukykyisiä valtavan suurilla markkinoilla 500 miljoonaa asukasta, mutta jotta tässä onnistuttaisiin, niin ehkä täytyisi etsiä uudenlaisia toimintamalleja. Tämän lyhyen johdannon lisäksi jälkeen haluaisin kertoa tästä projektista, jota olemme nyt työstämässä. Ehdotus, joka minun mielestäni voi aiheuttaa, vaikuttaa siihen, että äh, nämä kaksi skenaaria toteutuvat. Siis pitäisi luoda tällainen eurooppalainen kaupallinen takuumerkki, joka minun mielestäni toisi selkeyttä, avoimuutta ja oikeudellista varmuutta kuluttajille Euroopan laajuisissa kaupoissa – kun toimitaan EUn sisällä. Jatkuvasti pitäisi kertoa, mitkä ovat kuluttajien oikeudet ja velvollisuudet ja tarjota heille varmuutta siitä, että kaupat, joita he tekevät, toteutuvat samassa kontekstissa Tällainen Euroopan laatu merkintä, sen tavoitteena olisi tiedottaminen ennen kaikkea. Se olisi tiedotuspohja, näin luotaisiin luottamusta sähköiseen kaupankäyntiin. Tämä merkki varmistaisi sen, että lainsäädäntö on yhdenmukaista myös kirjanpidollisesti ja näin kerrottaisiin kuluttajille kaikista näistä kysymyksistä, jotka liittyvät kauppoihin, joita he haluavat toteuttaa. Ja näin, siis tavoitteena on aina tämä kuluttajan luottamus lisääminen. Sitten hyödyt kuluttajille, järjestöille, muille toimijoille ovat aivan ilmeisen selviä. Kuluttajat näissä puitteissa löysivät turvallisuutta. Tässä olisi taustalla yksi ainoa direktio koskee kuluttajan oikeuksia. Olisi yhtenäinen tietosuojalainsäädäntö ja ne saisivat kattavasta, kattavaa tietoa tuotteesta ja myyjästä, olisi varmat maksumenettelyt ja olisi myös mahdollisuus saada kilpailukykyisiä hintoja ja hyötyä niistä. Kun ajatellaan näitä plusseja ja etuja, niin vasta kielteistäkin löytyy. Kun ajatellaan kuluttajaa, kuluttaja haluaa osaisi ostaa, mutta ei ole olemassa tai sellaisia olosuhteita, joissa hän voi varmuudella turvallisesti toimia. Mitä tulee toimijoihin ja järjestöihin, on samantyyppisiä etuja näidenkin kohdalla. Turvallisuutta ja luottamusta tarvitaan pitäisi lisätä kaupallista toimintaa Euroopan laajuisesti ja yksinkertaista ja yhdenmukaista oikeudellisia puitteita. Helpottaa toimintaa olisi tällainen yhtenäinen verotus ja yhtenäiset kirjanpitosäännöt ja pitäisi taata vapaa kilpailu ja valvoa paremmin markkinoita. Ja loppujen lopuksi markkinat hyötyisivät varmuudesta ja avoimuudesta. Mitä tulee näihin vastalauseisiin, edelleen siis luottamusta puuttuu. Tämä johtuu erilaisesta hajautuneisuudesta, erilaisista käytäntömalleista ja puuttuu myös poliittista tahtoa. Tämä näkyy myös EUn toimielimissä. Ei haluta ryhtyä tarvittaviin uudistuksiin toimielimetkin tästä hyötyisivät, voitaisiin aktivoida yli 500 miljoonan markkinoita, voitaisiin parantaa valvontaa ja voitaisiin taistella piraattitoimintaa vastaan ja estää tuotteiden myynti, jotka ovat kansantalouden vaarallisia. Vahvistettaisiin sisämarkkinoiden toimintaa ja kilpailukyky vahvistuisi Euroopan markkinoilla suhteessa muihin maailman markkina-alueisiin. Sitten toimielinten vastalauseisiin. Mehän edustamme monet meistä näitä tahoja on välttämätöntä, että aktiivisesti osallistutaan, tai eri osapuolet osallistuvat tähän hankkeeseen aktiivisesti. Tällä hetkellä on varmastikin hetki ryhtyä toimeen. Nyt meillä on tilaisuus muuttaa yhtenäismarkkinat todellisuudeksi. On olemassa tiukkaa tahtoa EU:ssa kehittää digitaalisia markkinoita. Tässä jo niin näette joitakin ehdotuksia tästä. On aivan ratkaisevan tärkeää, että pystymme katsomaan tarpeeksi kauas, että voimme suorittaa tarvittavat uudistukset, jonka kautta eurooppalaiset voivat hyötyä tästä välineestä. Uskon vahvasti, että sähköinen kauppa voi olla yksi väline lisää, kun pyritään elvyttämään taloudellista tilannetta, jotta päästäisiin tästä tämänhetkisestä kriisistä ulos. Juuri tällä hetkellä kriisin aikoina meidän täytyy pyrkiä saamaan uudistuksia, jotta pystymme olemaan kilpailukykyisempiä tulevaisuudessa. Meidän vastuullamme on käyttää mahdollisimman hyväksi mahdollisimman pitkälle hyväksi yhtenäismarkkinoita. Työryhmä on laatinut perusehdotuksia. pyydetään innovoimaan, yksinkertaistamaan, tiedottamaan ja takaamaan varmuus. Me teemme työtä sen puolesta, että voimme saada sisältöä tälle transmarkille, josta puhuimme aikaisemmin, ja jotta saataisiin aikaan strategia, jonka tavoitteena olisi synnyttää luottavuutta, luottamusta, luottamusta ja varmuutta. Tässä olet minun ajatukseni tästä aiheesta. Ja näin, kun ajatellaan näitä tavoitteita, Näitä asioita haluamme käsitellä tässä työryhmässä sähköistä kaupasta. Tämän pitäisi olla avoin työryhmä, koska esitys, jonka tänään laadin, tässä on mukana minun näkemyksiäni, minun henkilökohtaisen kannattajana tästä aiheesta. Tämä on vasta lähtökohta, tämä on yksi ehdotus, mutta olen aivan varma siitä, että tove, työ, toverini ja eri osapuolta ja asiantuntijat tässä asiassa, jotka tullaan kutsumaan tähän työryhmään. Heillä tulee olemaan muita uusia ajatuksia ja he sitten näin rikastuttavat tätä keskustelua ajatustensa kautta. Nyt ehdottaisin meidän pitäisi siirtyä toimintaan tämänhetkisestä tilanteesta. Tilanteessa ei pidä unohtaa, tässä täytyy ehkä pohtia asioita uudella tavalla. Kiitoksia. Many, many thanks, Mr. Arias. Monet kiitokset, herra Arias. Nyt voidaan antaa puheenvuoron työryhmän jäsenille ja onneksi yksi henkilö onkin paikalla työryhmästä, mutta ennen kuin annan puheenvuoron teille, niin haluan ottaa esille tämän työryhmän tärkeyden. Ja sähköisellä kaupankäynnillä on suuri potentiaali kilpailukyvyn suhteen EUn taloudessa ja sisäyhtenäismarkkinoiden osalta. Online-markkinoiden, online-markkinat täytyy saada muutettua todelliseksi mahdollisuudeksi taistella talouskriisiä vastaan ja niihin liittyvät säännöt täytyy päivittää tähän nykyiseen digitaaliseen yhteiskuntamme sopiviksi. Herra Korea de Campos, olkaa hyvä. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu quero agradecer ao... Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää Pablo Arias ja tämän esittelyn äm, hyvästä laadusta. Hän on ollut äm, hyvin ansiokas edistäessään tätä tärkeää asiaa. Tämä on todella, tämä oli hyvin mielenkiintoinen esitelmä. Haluaisin kommentoida sitä muutamilla seikoilla. Muutamista asioista minulla on tiettyjä huolenaiheita. Ehkä niissä olisi vielä parantamisen varaa tulevaisuudessa. Ensinnäkin saattaisi nousta ongelmia tai riitatapauksia, kun käytetään tällaista, tällaista laatumerkintää tai luotettavuusmerkintää. Tietyt sidosryhmät ehkä yrittäisivät käyttää tällaista merkintää väärin, sillä ne eivät välttämättä haluaisi hyväksyä ähm, niitä, sitä rajallisuutta ja kustannuksia, mitä merkinnän käytännöstä syntyisi. Meidän pitää hyväksyä tämän tilanne alusta lähtien. Toiseksi meidän pitää myös selvittää, pitääkö kuluttajan maksaa tämän järjestelmän käyttökulut. Tietysti järjestelmällä on tiettyjä käyttökuluja, joten ketkä ne loppujen lopuksi maksavat? Ovatko maksajat kuluttajia epäsuorasti tai suorasti? Vai ovatko maksajina tuottajat ja vähittäismyyjät, jotka käyttävät tällaisia foorumeja? Tietysti saatetaan huomata, että myyjät tietysti haluavat nämä kulut jollain kattaa, joten loppujen lopuksi kuluttaja saattaa joutua maksajaksi. Kolmanneksi haluaisin vielä tehdä yhden huomautuksen. Nimittäin Pablo Arias puhui monialaisesta tiimistä. Hän sanoi, että myös sidosryhmien pitäisi olla edustettuna, eli myös yritysmaailman sidosryhmien. kun otetaan mukaan sidosryhmät luomaan konseptia alusta lähtien, se voisi olla hieman riskialtista. Riskinä on se, että luodaan tällainen luotettavuusmerkintä sidosryhmien etujen mukaisesti, ja tässä saattaa olla eturistiriita kyseessä, sillä sidosryhmien edut eivät välttämättä tai näkemys ei ole välttämättä sama kuin kansalaisten näkemys, sillä minu, tästä syystä minua huolettaa sidosryhmien osallistaminen alusta lähtien. Mielestäni olisi parempi, jos ensiksi tehtäisiin tutkimuksia, eli siis tilattaisiin monilta eri instituutioilta tällaisia tutkimuksia ja sitten kuulisimme sidosryhmiä. Meidän pitää varmistaa, että juuri kansalaisten näkökulmaa heijastellaan tässä alkuperäisessä ehdotuksessa. Tässä minun kommenttini asiaan. Yleisesti ähm, äh, Pablon työ on kuitenkin ollut loistava. Haluaisin onnitella häntä. Kiitos. Kaksi puheenvuoropyyntöä Rova Steiderista ja Schwab. Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Kiitoksia tästä erinomaisesta esityksestä. Tämä antaa paljon aihe, että Tämä on erinomainen aloite mielestäni yksi näkökohta. Haluaisin vain kysyä. Olemme keskustelleet Euro- Euroopan sopimusoikeudesta sekä oikeusvaliokunnassa tässä ja Ekon valiokunnassa ja tässä valiokunnassa. Mitkä ovat ajatuksenne? Tällähän on suora vaikutus sähköisen kaupankäyntiin ja että kun katsotaan sähköistä kaupankäyntiä, niin koko keskustelu siitä, että mitä kutsutaan 2020 regiimiksi, niin on tärkeää, että mainitaan se, se keskustelu, joka käydään parlamentissa tällä hetkellä. Mutta kiitos tästä nyt, koska on puhuttu taajuuksista, digitaalisesta toimintaohjelmasta, niin sähköinen kaupankäynti on myöskin erityisen tärkeää kasvu- ja työpaikkojen kannalta, jota halutaan nähdä kautta Euroopan, joten aloitteen ne on todellakin mielenkiintoinen tältä kannalta ja keskusteluita käydään on sellainen, joka tuleekin kannattaa käydä. Kiitos. Herra Schwab, bitte. Kiitos puheenjohtaja. Normaalisti parlamentissahan puhutaan yleisesti komission ehdotuksesta. Tässä meillä on kuitenkin omasta talosta tuleva ehdotus ja minulla oli ilo ja kunnia saada jo etukäteen katsoa kollegani ehdotusta. Kuten Rova ähm, Staller sanoi, tietysti tässä on myös ähm, vaikutuksia eri aloihin, esimerkiksi oikeudelliseen harmonisointiin sisämarkkinoilla. Ja, ja tietysti myös ALV-tasojen harmonisointiin sillä on vaikutuksia. Tämä on hyvin myönteinen ehdotus, sillä komissiohan monissa ehdotuksissa äm, antaa myyjille verkkokaupassa äm, mahdollisuuden päättää itse siitä, haluaisivatko he yhtenäisen järjestelmän vai haluavatko he käyttää kansallisia järjestelmiä. Mielestäni tämä ehdotus on hyvin mielenkiintoinen. Ainoa kysymys, joka mielestäni tässä syntyy, on se tämä domain, .eu-domeini. E-, e Miten se oikeudellisesti toimii? Onko tällä vaikutuksia takautuvasti äh, sellaisille ihmisille, jotka jo käyttävät .eu-domainia. E ja kysymys tässä on mm, se, haluavatko ihmiset ottaa käyttöön tämän uuden järjestelmän, mutta ehdotus sinänsä on todella loistava ja haluaisin sitä tukea. Kiitos. Thank you, Mr. Schwab. Kiitoksia, herra Schwab. Herra Arjas, haluatteko kertoa aikataulun tehdä yhteenvedon muutenkin? Haluan kiittää tietenkin kaikkia, jotka puhuivat. Ja uskon, että se mitä täällä on sanottu, on juuri sellaista, mistä aiomme työryhmässä puhua. Ja kun ajatellaan tätä alkuperäistä tavoitetta, halusin siis, pohtia, että kaikki alkaisivat miettiä tätä asiaa, että tämä on nyt mistä on saavutettu. Tämä tavoite siis tässä täysin täyttyy ja nyt varmasti on mahdollista sitten jatkaa tätä keskustelua, ottaa huomioon ihmisten kannat tähän alkuperäiseen ehdotukseen, joka on siis todellakin vasta keskustelun alku, niin kuin jo sanoin aiemmin. Okay. Then we have come to the end of the... Näin on päästy kokouksen loppuun ja on aika sanoa, että seuraava kokous on 16. maaliskuuta iltapäivällä kello kolmesta eteenpäin. Kiitos paljon osallistumisesta.